Okay, colleagues. No niin, kollegat, voimme aloittaa iltapäivän osion. Kyseessä on kohta 11 ja Gidean ad hoc Eh, matka, joka pidettiin pääsiäislomalla. Siellä Norbert Noiser johti valtuuskuntaa ja Schenfeld ja jotkut muut olivat myös siellä paikalla. Ja tarkoitus oli tarkastella sitä, oliko Ebola-kriisin opit todellakin otettu opiksi ja Jean Pochel, joka on Ebola-asiassa esittelijänä paikalla, koska olisimme tietää, onko se rahamäärä, joka terveyspalveluihin annettiin, on todellakin laitettu pitkän aikavälin terveyspalvelujen Norbert saanut puheenvuoron, onko uutiset hyviä ja Kiitos Linda. Matka Gineaan tehtiin huhtikuun alussa. Valtuuskunnassa olivat minun lisäkseni mukana Maria Neuchel ja Adam Seinfeld – Tarkoituksena oli arvioida maan terveydenhoidon tilaa Ebola-kriisin jälkeen. Ebola tappoi noin 2500 ihmistä, 11 000 henkilöä yhteensä koko Länsi-Afrikan alueella. EUn tapa reagoida Länsi-Afrikan kriisiin oli merkittävä noin 2 miljardia euroa, mukaan luettuna 874 miljoonaa EUn talousarviosta annettiin Ebolan vastaiseen taisteluun. EU oli merkittävällä tavalla paikalla muutoinkin. Se onnistui Ekon kautta saamaan rahaa liikkeelle ja rauhan ja vakauden välineestä Horisontti 2020 ohjelmasta ja 10. ja 11. Euroopan kehitysrahastosta myöskin saatiin rahaa. EU oli erittäin intensiivisesti mukana. Terveysministeriön kanssa keskustelimme matkan aikana, tarkastelimme maan terveydenhoitostrategiaa, kehitysstrategiaa ja vierailimme myöskin kansallisessa saniteettipalveluista ja turvallisuudesta vastaavassa virastossa. Maailman terveysjärjestön mukaan monet kansallisjärjestöt, jotka toimivat terveyssektorilla, keskustelimme kansallisjärjestöjen kanssa ja myöskin parlamentin sosiaalikysymyksistä vastaavan valiokunnan jäsenten kanssa. Sitten matkan tulokset. Havaitsimme, että merkittävää edistystä oli saatu aikaan terveydenhoitosektorilla Gineassa viimeisten kahden vuoden aikana, ja että EU on näytellyt tässä erittäin myönteistä roolia. Se reagoi Ebola-kriisiin ja vahvisti maan terveydenhoitojärjestelmää. Ebola-kriisi osoitti, kuinka haavoittuvainen maan terveydenhoitojärjestelmä on. Kapasiteettia puuttui, terveysviranomaiset eivät pystyneet kunnolla reagoimaan, strategista suunnittelua myöskin Myöskään ei ollut Ebola-kriisin jälkeen hallitus on omaksunut kansallisen terveydenhoitosuunnitelman kauden 2015-2020 vuoteen 2024 saakka tulkikorjaa. Nyt tätä suunnitelmaa ollaan pistämässä täytäntöön. Budjetti terveydenhoitoa varten on kasvatettu noin 2 prosenttiin. 2 prosenttia vuonna 2012, miltei 8 prosenttiin 2017 vuonna. 4000 terveydenhoitoalan henkilöä on rekrytoitu lisää. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ennaltaehkäisypolitiikka sitten infektiotautien varalta maana. Maahan luotiin heinäkuussa 16 järjestelmä, jonka avulla pyritään vahvistamaan mahdollisuutta suojella kansalaisia epidemioilta. Maa pystyy nyt paremmin reagoimaan tuleviin tautikriiseihin. Pitkällisesti keskustelimme myöskin siitä, mitä kriisistä pystyttiin ottamaan opiksi. Keskustelimme myöskin maajohtajan kanssa, joka toimii maailman terveysjärjestön palveluksessa. Hänen kanssaan tarkastelimme sitä, miksi kansainvälinen yhteisö reagoi niin hitaasti kriisiin. EU vaikutti myönteisellä tavalla Ebola-kriisin hoitoon. Tämä tuli selväksi koko matkan aikana. Sitä jatkuvasti painotettiin iltapäivätä omistettiin sille, että meille esiteltiin kahta onnistunutta eu ohjelmaa Toinen oli Prepa Projet nimeltään, toinen PASA-ohjelma. Ensimmäinen näistä rahoitettiin kehitysrahaston alueellisen ohjelman kautta. EU oli antanut 4,8 miljoonaa euroa tämän ohjelman täytäntöönpanoon. Ranska oli tässä asiantuntijan roolissa. Pandemic alert and response teams in charge ryhmät, kriisiryhmät pystyvät nyt nopeasti reagoimaan tarttuvien tautien puhkeamisiin ja tautikriiseihin. 20,5 miljoonaa euroa annettiin tähän toiseen PASA-ohjelmaan. Sillä taas pyrittiin vahvistamaan terveysministeriön toimintakapasiteettia. Samalla parannettiin lasten terveydenhuoltoa, materiaalihuoltoa ja myöskin lääkehuoltoa maassa. Euroopan parlamentin valtuuskunta pystyi virlamaan myöskin keskusapteekin tiloissa ja keskuslaboratorion tiloissa, jotka vastaavat lääkkeiden laadusta. Toinen tulosmatkasta oli se, että huolimatta merkittävistä parannuksista terveydenhoitosektori Gineassa edelleenkin edellyttää suuria investointeja. Tämän osoitti vierailu, vierailu vanhaan Ignas Dimin sairaalaan. Guinea on nyt paremmassa tilanteessa. Se pystyy paremmin reagoimaan tuleviin kriiseihin. Siitä huolimatta hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä kansallisen terveydenhoitojärjestelmän tukemiseksi. Tätä tukea täytyy jatkaa pidemmälläkin aikavälillä. Mitä tulee tulevaisuuteen? Meille kerrottiin, että EUn tarkoituksena on siirtyä pois projektiajattelusta ja sen sijaan annetaan, tu, annetaan tu, budjettitukea terveydenjärjestelmän tukemiseksi. Sen lisäksi 40 miljoonaa on määrätty kansallista indikatiivista ohjelmaa varten 2014-2020 kaudella PASA 2 ohjelma 23 miljoonaa euroa on tällä hetkellä valmisteilla. Sen kautta annetaan teknistä tukea asiantuntijoille ja asiantuntijan roolissa tässä on Ranska, avunantajana Ranska tässä suhteessa pyrimme parantamaan myöskin saniteettipalveluita ja vastustamaan naisten silpomista maassa. Naisten silpominen on edelleenkin yleistä. 94 vuonna kuitenkin otettiin maahan lakikäyttöön, joka kieltää käytänteen. Siltä huolimatta se on yleistä. UNFA ja UNICEF ovat pistäneet täytäntöön yhteistä ohjelmaa alueella – ilmiön kitkemiseksi. Mitä seurantatoimiin tulee, terveyden täytyy jatkossakin olla prioriteettiasemassa Kiinan kanssa yhteistyössä ja budjetti Tukea tarvitaan infrastruktuurien uudistamiseksi ja terveydenhoitohenkilöstön palkkaamiseksi. Mitä opittiin sitten Ebola-kriisistä? Nämä opit täytyisi ottaa mukaan poliittiseen kehykseen, kun pohditaan tulevaa tapaa reagoida kriiseihin. TV-valiokunnassa meidän pitäisi jatkossakin pitää terveyttä ensisijaisena asiana. Meidän täytyy jatkossakin vaatia sitä, että enemmän varoja annetaan terveydenhoitoon ja koulutukseen seuraavan, seuraavassa rahoituskehyksessä. Meidän täytyy myöskin tarkalleen valvoa tai seurata temaattista ohjelmaa ja julkisia yhteisiä varoja koskevaa kehystä. Lisäksi täytyy jatkossakin tukea maailmanlaajuista eettistä terveydenhoidon, eettisen terveydenhoidon hanketta. Haluaisin lämpimästi kiittää vielä EUn valtuuskunta matkaan osallistuneita ja myöskin kiitos kaikista tukitoimista valtuuskuntamatkan yhteydessä. Mukaan luettuna oma henkilökuntani haluan kiittää. He antaumuksia tekivät töitä matkan onnistumisen puolesta. EUn valtuuskunta teki aivan omaista työtä Kiinassa alusta loppuun koko matkan ajan. Kiitoksia. Um, Kiitos oikein paljon Norbert. Eli jonkun verran investointia siis terveydenhuoltoon, jotta voidaan ehkäistä tällainen se, että tämä toistuisi. Jotain myönteistä on siis tapahtunut. They, they kaiken kaikkiaan on menty myönteiseen suuntaan, mutta siellä ei kuitenkaan ole tarpeeksi kapasiteettia. Kyllä tilanne on parantumassa, parantumaan päin, mutta erityisesti kansalaisjärjestöt, joita tapasimme, tekevät töitä ja kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että jotain on opittu, mutta tähän tarvitaan kyllä vielä lisää aikaa ja paljon rahaa. Teresa, you are... Teresa, Ensin Charles hän on esittelijänä ollut tässä, niin hän voi puhua ja sitten Teresa haluaa puhua Sierra Leonesta, niin Charles Görens ensiksi. Yksi kysymys vain. Onko olemassa arviointeja koskien edistystä Ebola-kriisin alkamisen jälkeen kyseisessä maassa? Mitä WHO sanoo tästä? Onko tässä väliarvioinnin yhteydessä komissiolla mahdollisuus kertoa, millaista edistystä asiassa on tapahtunut? Varmaankaan ei vielä edistys riitä. Meitä kiinnostaa se, mitä vielä tarvitaan. Kiitoksia. Niin, komissio saa kohta puheenvuoron, mutta meillä on jotain suosituksia siis liittyen tähän teidän mietintöönne Ebolan osalta, eli pitäisi ehkä palata niihin ja katsoa, onko seuranta tapahtunut. Eli yksi oli tämä rokotusasia, alettiin puhua siitä, sitten taas se unohtui, ja mitähän sille hankkeelle oikein tapahtui. Vaikuttaa siltä, että aina kun tulee uusi eh, kriisi, niin sitten siirtetään paljon niihin rokotuksiin ja sitten koskaan ei saada sitä asiaa loppuun hoidettua ja sitten taas se kirja alkaa uudelleen. Mutta tämä oli pikemminkin terveysasioista valtavaa komission jäsen, joka kanssa tästä puhuttiin, Teresa Jimenez, teillä toinen kommentti liittyen Ebolaan. Kiitos oikein paljon, Linda. Voin puhua englantia tai espanjaa. Espanja. Niin, sanoisin, että minä olen ollut yhteydessä Salesiani pappien kanssa ja he tekevät yhteistyötä portugalaisen brasilaisten kanssa ja heillä on järjestö, jonka avulla autetaan sierraloinnissa tyttöjä, jotka ovat joutuneet prostituoiduiksi. Minä olen lähettänyt tietoa kaikille mepeille, mutta koska näitä tapahtumia niin paljon, niin ette päässeet paikalle, mutta jotkut kuitenkin tulivat ja siellä sitten oli videoesitys, joka on todella rankka. Voin sen teille toimittaa. Se koskee näitä tyttöjä. Nämä tytöt, suurin osa heistä elää kadulla ja he ovat yksin, koska moni heistä joutui orvoksi Ebolan takia ja he ovat kasvaneet kadulla ja heidän ikänsä on 11, 16 tai 17 ja he toimivat prostituoituina, koska he eivät muuta voi tehdä. Ja sitten heillä on ikään kuin joku, joka pakottaa heidät tähän työhön ja samalla pitää heistä huolta, no niin kuin aina käy. Ja tässä hankkeessa on yli 200 tyttöä saatu pelastettua ja tässä oli tulla kauhea osa tässä videossa, missä kerrotaan siitä, minne heitä viedään. Siellä on kiinalaisia yrityksiä, jotka investoivat tähän kaikkeen, vaikka siellä on siis tätä muutakin investointia, mutta sitten, sitten on näitä laivoja, joissa tytöt ovat töissä päivisin ja on ihan uskomatonta, miten heidät sinne viedään. Yksi tyttö kertoi, että he olisivat sieltä pois, mutta eivät he sieltä päässeet, koska olivat laivalla ja kuinka kauheita se mahtoikaan olla. He olivat jo tottuneita tähän prostituoidun työhön ja tämä oli vielä hirveämpää, että voi vain kuvitella, mitä siellä heille tehtiin, koska se, he sieltä halusivat niin kovasti pois. Eli tämä on kyllä todella tärkeä asia. Sierra Leonen viranomaiset tietävät tästä, mutta monessa maassa prostituution on hyvin vaikea puuttua, ei ainoastaan Sierra Leoneissa, vaan myös Nigerissä ja Sudanissa. Tänä aamuna puhuttiin Sudanista ja siksi haluaisin ehdottaa, että voisimme ehkä tuoda heidät tai tämän videon tänne paikalle ja tämän raportin. He ovat julkaisseet myös kirjan ja voitaisiin miettiä ehkä, miten tämä tehtäisiin ehkä sellaisessa yhteydessä, kun puhutaan lasten hyväksikäytöstä, lasten hyväksikäytöstä työelämässä, vai pitäisikö ottaa ihan tällainen seksuaalinen hyväksikäyttö, joka koskee ainoastaan tyttöjä, vai mikä olisi tässä aiheena Tästä pitäisi sitten jonkinlainen päätös tehdä, mutta kyllä meidän pitäisi tähän paneutua, koska silloin kun me olemme ACPn ja muiden kanssa yhteydessä, niin on vaikea näitä asioita käsitellä. Ei nämä ole tietysti mitään heidän kulttuurinsa osia, ei millään voi ajatella, että näin on, mutta on vaikea kuvitellakaan, että Euroopassa jotain tällaista olisi. Täälläkin on usein vaikea päästä yksimielisyyteen ja käsitellä näitä asioita, mutta täällä Euroopassa ainakin on selvää, että lapsiprostituutio pitää kieltää, mutta siellä ei edes lapsiprostituutiota kielletä. Eli jos tämä asia nostetaan esille, niin tämä olisi todella hyvä asia. Niin komissiolla on tämä aloitteensa, jolla pyritään naisia ja tyttöjä suojaamaan sukua sukupuolen väkivallalta. Ja Ugandassa näemme paljon todella nuoria tyttöjä, jotka ovat hyvin haavoittuvaisia ja usein heillä ei ole isää tai äiti, joka heitä suojaisi sodanin, Sudanin sodan takia. He tulevat sitten yksin Ugandaan ja siellä he ovat todella haavoittuvassa asemassa, koska he ovat niin nuoria. Täällä on komissio paikalla, kukaan muu ei halua puhua. Meillä on Huon Vilja. Niin. Ja Eva Tomasesku tai Thomas Iska myös. Well, thank you very much. Kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin kiittää näistä oikein kiinnostavista toimistaan tervey- terveydenalan Kiinassa. Mitä tulee näihin arviointikysymyksiin? Kaikki meidän hankkeisiin sovelletaan väliarviointia ja loppuarviointia. Mitään kokonaisarviointia ei ole tästä tuosta, jota olemme tarjonneet Ebola-kriisiin. Täällä mainittiin, että Guinea tukea on täytäntöönpantu kahdessa vaiheessa. Tietenkin ensimmäisessä vaiheessa teimme arvion nähdäksemme, mitä voisimme oppia ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanosta, jotta voisimme suunnitella seuraavaa vaihetta ja se, sen täytäntöpano on nyt alkamassa. Tässä kyseessä olivat siis PASAT 1 ja 2 ohjelmat. Nyt olemme siirtymässä rakenteellisempaan budjettitukiin lähestymistapaan. Pääindikaattori on budjettikohdennukset terveyssektorille. Kertomuksessa mainitaan, että lähdetään hyvin alhaiselta tasolta, kahden prosentin kohdennus. Nyt olemme jo seitsemässä prosentissa budjettikohdennuksia. Kyseessä on siis täytäntöönpano, se ei ole ihan sama. Seuraamme siis myös budjetin toteutumista. Ja yksi budjettituen tavoitteistamme on se, että terveyssektorin kohdennus lisääntyy joka vuosi, jotta voidaan vahvistaa terveydenalan sektorin kapasiteettia niin, että se pystyisi tarvittaessa vastaamaan uuteen kriisiin ja selviämään jo jokapäiväisestäkin terveys, terveydenhuollosta Gineassa. Sitten tästä niin veljen hankkeesta, kuten puheenjohtaja sanoi, meillä on tämä, tämä toinenkin aloite, joka on kohdennettu nimenomaan naisiin kohdistuvan väkivaltaan. Meillä on kansalaisia ja alueellisia hankkeita, mutta toistaiseksi olemme vielä suunnittelemassa tätä aloitetta, joka, jonka sitten YK toteuttaa suurimmaksi osaan, osaksi UNFPA e ja tämä toinen UNICEFkin on jossakin vaiheessa mukana jossakin maissa, mutta olemme vasta sitä suunnittelemassa. Mitään maankohtaisia kohdennuksia ei vielä ole päätetty, vaan olemme vasta kattavalla tasolla, tasolla sitä suunnittelemassa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Täällä on toinenkin nimi komissiosta. Ekosta ja ulkosuhdepalvelusta. Onko lisättävää? Ei minulla paljonkaan ole lisättävää. Tässä on monia myönteisiä seikkoja. Edistystä on tapahtunut Guineassa Lisäksi Ebola-kriisin jälkeen EUn osallistuminen sai hyvin paljon arvostusta. Tämä oli myönteinen merkki. Hyvin paljon täytyy vielä työtä tehdä poliittisella puolella tietystikin. Me jatkossakin taistelemme naisten silpomista vastaan. Joitakin aloitteita tämän osalta jo mainittiinkin. Mitä seurantatoimiin tulee, olen täysin samaa mieltä siitä, että terveyttä täytyy pitää ensisijaisena asiana, näin me teemme. that's right. Ja tällä hetkellä on Ebola-tapauksia Kongon demokraattisessa tapa, tasavallassa ja toivottavasti otettiin oppia siitä, mitä viimeksi tapahtui, sillä muuten menee enemmän tähän kriisireaktioon paljon enemmän kuin jos itse asiassa vahvistettaisiin näitä eh, terveydenhoitojärjestelmiä. Eli toivottavasti komissiossa on jotain käynnissä olevaa työtä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Jos ajatellaan Gerensin mietinnön tuloksia, niin voitaisiin sieltä katsoa, onko jotain muita asioita, mitä pitäisi vaatia. Yksi niistä on tämä rokoteasia. Olisi mielenkiintoista kuulla. Nyt on kulunut kolme vuotta ja olisimme hyvä tietää, onko rokotehanke edistynyt. Tämä oli komissiosen Andrekatiksen kanssa käsitelty asia. Hän oli terveydestä vastaava ja tämä, tässä oli mukana lääkefirmat, mutta näin tässä ne käy. Puolen vuoden ajan kaikki nämä asiat ovat otsikoissa ja tehdään paljon tutkimusta, mutta on tosi mielenkiintoista kuulla, mitä sille tutkimukselle on sen jälkeen tapahtunut. Ja Norve, onko mitään lisättävää? Äh, <clears throat> vielleicht noch... Ähm, no, ehkä vielä muutama seikka. Uskon, että me teemme hyvää työtä, mikäli jatkossakin toimimme proaktiivisesti, ennakoivasti. Se, mitä voimme ottaa opiksemme Ebola-kriisistä ja tuon maan tilanteesta, täytyy pistää täytäntöön. Meidän kannatamme katsottuna toimet ovat olleet liian hitaita ja liian myöhässä mutta sitä tahtoa nyt on. Talousarvio puolella Ginean suhteen rahoitusta on nelinkertaistettu. Juuri terveydenhoitoon satsataan enemmän. Tämä on hyvä merkki. Budjettitukea voidaan antaa maalle lisäksi. Tälläkin voidaan parantaa rakenteita yhteensä 4000 lisää terveydenhoitoalan henkilöä on pystytty palkkaamaan. Tämä on juuri oikea tapa toimia. Lääkäreiden koulutus kestää nimittäin liian kauan, mutta pienet terveyskeskukset maaseudulla varsinkin, mikäli saadaan aktivoitua, niin tämä on hyvä tapa toimia. Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen tietotaidon avulla nämä saadaan pystyyn. Charles viittasi arvioon tai pyysi arviota WHOn puolelta, sitä ei vielä ole tehty. Maailman terveysjärjestöltä voimme tällaista arviota vaatia. Tärkeää edistystä on saatu aikaan esimerkiksi lääkehuollon suhteen. Lä- lääkehuollon kautta täytyy varmaan on, voida mahdollisimman nopeasti reagoida, mikäli tauteja puhkeaa. Ebonan yhteydessä näin ei ollut, mutta nyt on olemassa malli toiminnan suhteen, johon ryhdytään heti, mikäli tautia puhkeaa. Täytyy olla myöskin ajoneuvoja, jotta lääkkeet saadaan myöskin maan äärikolkkiin perille. Aiemmin ei ollut. Infrastruktuurilla on tässä merkittävä rooli. Täällä viitattiin myöskin kysymykseen, missä määrin nuoret ihmiset, jotka kärsivät Ebolasta – ja sen seuraamuksista ovat joutuneet leimatuiksi. Meillä, me emme tätä niin konkreettisesti kyselet, mutta nuorten leimaantuminen ja syrjintä Ebola-yhteyksien vuoksi on asia, johon täytyy aktiivisesti puuttua. Heidät täytyy uudelleen integroida yhteiskuntaan. Pari asiaa haluaisin vielä painottaa. Yhtäältä maassa on valtava jäteongelma. Konakressa on tilanne aivan uskomaton. Siellä miljoonat ihmiset elävät roskien keskellä. Nyt komissio on ryhtynyt kiinnittämään huomiota tähän ongelmaan. Komissio on asiaan puuttunut. Mutta kun tarkastellaan se ihmisten elinolosuhteita, voi vain hämmästellä, ettei siellä enemmänkin ole ollut epidemioita. Roska että jäteongelman ratkaiseminen on valtaisa haaste ja äh, roskilla jätteellä on suuri yhteys myöskin ihmisten terveyteen. 10-12 ihmistä on kuollut esimerkiksi jäätyön kaatuvan roskavuoren alle. Jätteet ja jätteiden loppusijoittaminen ovat tärkeä asia. Ne täytyy saada hoidettua kuntoon. Meillä on yhteinen suunnitella tätä varten. Samalla kun terveyttä edistetään, täytyy tähän jäteongelmaan puuttua. Sierra Leone, Liberia ja Guinea, nämä kolme maata, ovat maitioiden yhteydessä täytyy muistaa, että hyvä asia tässä on se, että poliittinen tilanne on vakiintunut, suhteellisen vakaa tilanne vallitsee nyt Guineassa. Monet ministereistä ovat saaneet koulutuksensa Euroopassa tai Yhdysvalloissa, ja nyt rakenteet ovat paremmassa kunnossa kuin aiemmin. Valta on vaihtunut Sierra Leoneossa ilman, että tästä syntyi kahnauksia. Tämäkin on myönteinen asia. Sama pätee myöskin Liberian. Sielläkin vallan vaihto tapahtui rauhanomaisesti. Ja kun poliittinen tilanne entisestäänkin vakautuu, tästä tulee olemaan hyötyä maiden tulevan kehityksen kannalta. Okay, thank, thank you, Norbert. Kiitos oikein paljon Norbert. Ja kiitos kaikille niille, jotka tuolla kävivät ja meidän pitäisi varmistaa se, että jatkossakin terveydenhoitoon nämä rahat menevät. Ja nyt sitten komission edustajan vuoro. open. Right, good, afternoon, good, um, good afternoon, colleagues. Now we're going to have... Hyvää iltapäivää, näin pääsimme kohtaan 12. Se on hyvin tärkeä jäsenelty vuoropuhelu komission kanssa koskien työohjelmaa ensi vuodelle, vaikka uutta työohjelmaa ei komissiolle ole tulossa ensi vuodelle. On aika vaikeaa uskoa, hyvä komission jäsen, että tämä on tämän parlamentin viimeinen vuosi ja viimeinen komission kokonainen vuosi. Aika kulu nopeasti. Juuri ennen tuloa niin puhuimme Ebola-kriisistä, joka oli ensimmäinen kriisi heti tämän parlamentin kauden alussa. Ja Norman Neuser kävi valtuuskunnan kanssa Gineassa ja nyt kolme vuotta on kulunut tulla nopeasti. Nyt iltapäivällä tarkoitus on puhua komission jäsen kanssa siitä, miten on edistytty asioissa, joiden kanssa, joista hänen kanssaan on puhuttu viime vuosina. Ja Yksi on lasten koulutuskriisien yhteydessä. Se oli yksi tärkeä asia ja sitten oli tämä eh, humanitaarinen jatkumo niin silloin, kun kyseessä ovat pitkittyneet kriisit ja miten voidaan rahoittaa hankkeita, niin että todella voidaan siellä tehdä jotain merkittävää. Olemme nähneet Ugandassa, kuinka vaikeaa on, kun Eko antaa vain yhdelle vuodelle rahoitusta kerralla. Eli on paljon näitä vanhoja asioita, mutta meillä on tietysti myös uusia ohjelmia tulossa. Kesäkuussa on suunnitteilla uusi monivuotinen rahoituskehys ja tiedämme, että saamme uuden kehityspoliittisen ohjelman. Emme tiedä, tuleeko uutta ohjelmaa koskien humanitaarista apua ja olisi mielenkiintoista tietää, minkälaisia suunnitelmia on kesäkuvaralla tässä mielessä. Ja haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että nyt kun tänään puhutaan komission jäsen Stileniriksen kanssa ja huomenna Mimitsan kanssa, niin sen jälkeen valiokuntamme laatii asiakirjan, josta käy ilmi prioriteetit ensi vuodelle. Tämä lähdetään valtuuskuntien puheenjohtajien kokoukseen ja sitten tarkoitus olisi ottaa nämä ajatukset mukaan parlamentin päätöslauselmaan, jossa puhutaan ensi vuodesta. Komission jäsen Liriksen, olkaa hyvä. Thank you, Linda. Kiitoksia Linda, kiitoksia hyvät kollegat. On Oikein ilo olla täällä kanssanne tänään. Tehän tiedätte, että tämä jäsennelty vuoropuhelu on ollut hyvin tärkeä. Olemme voineet sen kautta keskustella Euroopan unionin toiminnasta ja toimintapoliittisista prioriteetteista humanitaarisen avun ja kriisin hallinnan aloilla, jotka ovat minun salkkuni tärkeimmät asiat. Te tietenkin tiedätte, että teidän apunne ja neuvonne ovat olleet hyvin arvokkaita näiden neljän vuoden ajan. Haluaisin kiittää teitä tästä todella hienosta yhteistyöstä. On toinenkin syy tänään todeta tämä. Viimeisemmässä jäsenellisessä vuoropuhelussa pyysitte minua kehittämään koulutusta koskevan toimintapoliittisen asiakirjan. Se on yksi tärkeimmistä prioriteetteista ja Linda sen jo mainitsikin. Yksi, se on yksi, yksi ikään kuin pakkomielteinen, niin tällainen positiivinen pakkomielle teistä. Tänään minulla on ilo kertoa, että olemme saavuttaneet tuloksia tämän teidän pyyntöönne osalta. Tänään perjantaina komissio tulee hyväksymään ensimmäisen Euroopan unionin hätätilanteiden koulutusasiakirjan. Siinä käsitellään käytäntöjä ja, ja tavoitteita ja pyritään saamaan lisää resursseja käyttöön, vahvistaa yhteistyötä ja muovatta globaalia agendaa tällä alalla. Viimeisten kolmen, neljän vuoden aikana Euroopan unionista on tullut maailmanlaajuinen johtaja hätätilanteiden koulutusasioissa. To you, to your political and budgetary support and of course... Niin, haluaisinkin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja kiittää EKO pääosaston kollegoita ja, ja edustustyömme kaikkialla, koska tämä on todella suuri saavutus. Lämmin kiitos kaikille. Toinen ähm, myönteinen kehitys on asia, jota haluaisin korostaa. Se liittyy rahoitukseen. Komissio on juuri hyväksynyt uuden ehdotuksensa seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Me kaikki tiedämme, että prosessi on todella hyvin monimutkainen, koska menetämme merkittävän maksajan yhdistyneen kuningaskunnan, mutta tästä tämä pettymys on saatava kääntymään mahdollisuudeksi ja meidän on varmistettava, että annamme konkreettisia vastauksia tuleviin haasteisiin. On selvää, että meidän on leikattava menoja tietyillä aloilla. Valitettavasti tätä ei voida välttää. Mutta se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että menettäisimme voima toimia siellä, missä meidän on todella toimittaja. Tässä vaikeassa yhteydessä komissio antaa vahvan myönteisen merkin lisäämällä 30 prosentilla humanitaarista budjettiamme. Tämä on ehdottoman tarpeellista. Tehän kyllä hyvin tiedätte, että humanitaariset tarpeet ovat päivittäin kasvussa. Teidän tukenne tulee olemaan aivan avainasemassa näissä vaikeissa neuvotteluissa. Uskon vahvasti, että 30 prosentin kasvu on merkittävä kasvu. Erityisesti sen jälkeen, kun Brexit on tapahtunut. Tämän lisäksi on vielä toinenkin myönteinen merkki pelastuspalvelun osalta. Tarjotaan 200 miljoonaa vuosittain komission asiakirjassa. Tämä on vaatimaton lisää, jonka kautta voidaan tarjota uskottava vastaus luonnonkatastrofeihin Euroopan unen tasolla, erityisesti nyt kun pyrimme vahvistamaan kollektiivista kykyämme vastata näihin moniin vaikeisiin haasteisiin. Tehän tiedätte, että ilmastonmuutoksen seuraukset ovat todella dramaattisesti lisääntyneet. Hyvät kollegat, meillä on nyt kolme hyvin myönteistä merkkiä näistä yhteisistä haasteistamme ja vastuualueistamme. Uskon, että tänä vuonna voimme aloittaa oikein hyvällä uudella innolla ja päästä vanhoista vaikeuksista yli ja, ja myös yllätyksistä, joita kentällä voi tulla eteen. Nyt haluaisin lyhyesti kertoa tärkeimmistä toiminnallista haasteista kentällä. Humanitaariset tarpeet eivät valitettavasti ole vähentyneet viimeisten 12 kuukauden aikana, vaan päivittäin tarpeet vain kasvavat. Haluaisin aloittaa työstämme lähi -idässä. Se on naapuru, naapuruusaluettamme ja myös alue, joka on kaiken dramaattisin viime uutistenkin myötä ja myös siksi, että meidän on keskittyttävä tähän asiaan. Se on aivan väistämätöntä ja se on meidän moraalinen velvollisuutemme. Tähän alueeseen meidän on todella kiinnitettävä huomiota Syyriä. Kahdeksan vuotta on selkkaus kestänyt. Yli 13 miljoonaa syyrialaista ovat nyt toivottomassa humanitaarisen avun tarpeessa. Valtavasti haastetaan edelleen suojaa, pääsyä, tarvitaan merkittäviä ongelmia Syyriassa on edelleen. Te tiedätte kyllä, että meillä on paljon ponnisteluja tehty meidän taholta näillä saarretulla alueilla. Sitten nämä turvallisuusuhat ja hum- humanitaaristen työntekijöiden toiminta On hyvin vaikeaa ajoissa saada humanitaarinen apu perille. Syyrian konflikti on aiheuttanut massiivisesti siirtymään joutuneita ihmisiä Syyriassa, Libanoniin ja, ja, ja, ja muihin naapurimaihin. Hyvin suuria määriä pakolaisia on joutunut lähtemään. Usein luvut ovat sellaisia, että, että suhteet ovat niin valtavia, että, että tarvitaan apua. Tähän tiedetään, että Libanonissa 40 prosenttia väestöstä on pakolaisia. 40 prosenttia, voitteko kuvitella tällaisia lukuja näissä hyvin haavoittuvissa maissa, jossa poliittinenkin järjestelmä on kovin häilyväinen. hyvä merkki on viime parin viikon, pari viikkoa sitten pidetyt vaalit. Haluaisin tässä yhteydessä mainita pyrkimyksemme ESSM osalta. Tämä on esimerkki hätään tilanteiden turvaverkkojen rakentamisesta Turkin kautta. Turki on kaikkein suurin vastaanotto vastaanottaja maa. 3,8 miljoonaa pakolaista on Turkissa ja tämän ohjelman autta, kautta autetaan yli 1,3 miljoonaa pakolaista. Se on kaikkein suu, laajin histori- humanitaarinen ohjelmamme koko historiamme aikana. Olen usean kertaan vieraillut Turkissa ja, ja seurannut meidän ponnistelujemme edistymistä siellä ja olen hyvin ylpeä tästä ohjelmasta. Se on oikein malli ohjelma ohjelmaksi, jolla tarjotaan apua pakolaisille ihmisarvon mukaisella tavalla ja haetaan tapoja sovittaa yhteen pakolaisyhteisöt vastaanottavan yhteiskunnan kanssa. Tietenkin osa ESSMstä on toinen hyvä ohjelma, joka keskittyy nimenomaan koulutukseen. Tehän tiedätte, että muutamia viikkoja sitten ne eh, järjestettiin Syyrian toinen konferenssi Brysselissä ja saimme 6,2 miljardia euroa kerättyä. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot osallistuivat tähän ja jälleen kerran olimme suurimpia lahjoittajia – 77 prosenttia kokonaissummasta katettiin EUn pussista. Olemme suurin humanitaarinen lahjoittaja Syyrian kriisissä. Valitettavasti Syyrian konflikti on vain yksi useista alueen haasteista. Jemenin konflikti vaikuttaa järkyttävällä tavalla tällä alueella, joka on jo alun perinkin hyvin köyhä ja haavoittuvainen. Lähes 75 prosenttia jemeneistä tarvitsevat apua. Voitteko kuvitella tätä mittakaavaa kyseisessä maassa? Olen juuri palannut komissiosta siellä. Meillä oli lounas pääsihteeriin Kurasin kanssa. Siellä puhuttiin erityisesti Syyrian kriisistä ja myös Jemenistä. Pääsihteeri kertoi myönteistä merkeistä koskien avainpelaajien uusista sopimuksista. Tämä on hyvä merkki, mutta kyllä tässä todella tarvitaan vielä varovaisuutta. Jemenissä valitettavasti. Saattaa käydä niin, että tulee paljon tuskallisia yllätyksiä. Jemenin lahjoittajakonferenssissa viime kuussa Euroopan unioni ja jäsenvaltiomme jälleen kerran osoittivat, kuinka solidaarisia ja inhimillisiä olemme Jemenin kansaa kohtaan – yhdessä jäsenvaltioiden kanssa saimme kasaan 500 miljoonaa dollaria, 30 prosenttia koko potista. Hyvät kollegat, eri selkkausten humanitaariset seuraukset lähi vaikuttavat suoraan Eurooppaan. Tehän hyvin tiedätte, että meillä on paljon erilaisia tilanteita instituutioissammekin, se on myönnettävä. Erityisesti tämä pakolaiskriisi on, on aivan omanlaisissa mittasuhteissa Kreikassa. Libyankin käytävän takia nyt Kreikassa ensimmäistä kertaa Euroopan unionin piti tarjota humanitaarista hätää apua EUn sisällä. Haluaisin kiittää tästä suuresti. Teidän ansiostanne saimme aikaan uutta lainsäädäntöä erittäin nopean menettelyn kautta. Ja se oli aika tärkeää niin, että pystyimme Kreikkaa auttamaan. Olin siellä taas viime viikolla vierailemassa ja suoraan sanottuna joka kerta, kun käyn Kreikassa, näen, kuinka kentällä olosuhteet parantuvat, erityisesti mantereen puolella. Vaikka joillakin Egean saarilla, erityisesti Lesboksella, on edelleen tuskalliset olosuhteet. Kreikan viranomaisten ja Kreikan hallituksen kanssa pyrimme lisäämään yhteistyötä erityisesti Egean saarilla, Egeanmeren saarille. Viime viikolla näimme, että tulijoita oli taas enemmän. Erityisesti Evrosin käytävän kautta. Kuten viime viimeksi eilen keskustelin kreikkalaisen ministerin kanssa. Tilanne on hieman paranemassa ja tulijoiden määrä oli jo saatu laskuun, mutta tehän tiedätte, että meidän on pysyttävä valppaina niin, että pystymme toimimaan uusien tulijoiden kohdalla. Olen kuitenkin optimistinen Kreikan tilanteen osalta, kuten sanoin, erityisesti mantereen puolella, koska olemme eh, käynnistäneet erittäin hyvän hankkeen, jonka nimi on Estia, jonka kautta olemme onnistuneet tarjoamaan asuntoja ja muuta tukea pakolaisille. Olemme voineet auttaa jo 35 000 ihmistä, ehkä suurempakin määrää. Sitten Irakista. Sielläkin tukea jatketaan. Kyseessä on maa, joka taistelija voitti taistelun vapaudesta, terrorismia, vihaa ja väkivaltaa vastaan Daeshin osalta. Yhdessä useaan kertaan korostimme, kuinka tärkeää on jatkaa ponnisteluja, jotta voidaan saada voitettua Daesh tai ISIS tässä ideologisessa taistelussa. Tämä on kaikkein tärkeintä. Ei tämä mitenkään helppoa ole. Kuitenkaan viime sunnuntaina pidettiin demokraattiset vaalit. Toivon, että se merkitsee maalle uutta alkua. Tämä on nyt uusi lähtöruutu. Saa nähdä, kuinka siinä käy. Irakissa humanitaarisen humanitaarista tukea on annettu 350 miljoonaa vuoden 2015 jälkeen ja lisää apua on tulossa tänä vuonna 2018. Lähi-idästä haluaisin vielä puuttua tähän Palestiinan tilanteeseen. Tietenkin jatkamme humanitaarista apua Palestiinassa. Olemme puhuneet pääsihteerin kanssa tästäkin tilanteesta. Keskustelimme aiheesta luottamuksellisesti. Kuten tiedätte, Euroopan komission tuesta enemmistö menee NIER-pääosaston kautta humanitaarisen avun ja ekon kautta olemme hiljattain lisänneet, että tukeamme 24 miljoonaa euroa tänä vuonna ja tietenkin yhdessä YK-virastojen kanssa, ja jotta voitaisiin vastata näihin kaikkiin kiireellisimpiin humanitaarisiin tarpeisiin Palestiinassa. Henkilökohtaisesti suurin huoleni koskee kuitenkin Gasan väkivaltaa. Siellä on menetetty laajasti ja traagisesti ihmishenkiä, niin kuin olemme viime päivinä nähneet. Todella, todella tuskallista nähtävää. Tilanne on jo valmiiksi epätoivoinen ja se vain tästä pahenee. On tietenkin helppoa ymmärtää, että viimeisten tapahtumien johdosta päivä päivältä tilanne vain pahenee. Ja se on todella globaali uhka. kuten viimeisimmässä Federica Mogherinin lausunnossa mainitaan, Israelin pitäisi pidättäytyä suhteettoman ja liiallisen voiman käytöstä. Tämä on äärettömän tärkeä lausunto. Tietenkin Hamasin olisi varmistettava, että mielenosoitukset ovat väkivallattomia luonteeltaan. Tämä on tasapainoinen lausunto, korkealta edustajalta, sillä Euroopan unionin on pidettävä kiinni avainasemastaan, jotta se voi toimia rakentavana vuoropuhelijana. Erityisesti Trumpin hallinnon päätöksen jälkeen. Sitten Afrikasta vielä muutama sananen vierailin eh, maaliskuun lopulla Kongon taso, demokraattisessa tasavallassa DRCssä. Eh, vierailin siellä eh, sairaalassa ja tapasin tohtori Mugeve, joka on Saharov-palkinnon entinen saaja, ja olin todella vaikuttunut hänen valtavasta työstään, jota hän tuolla kentällä tekee. Hän tekee todella erinomaista työntä ja siellä on toki tuskallisia kokemuksia myös, kun tapasin paljon naisia, jotka olivat seksuaalisesti hyväksikäytettyjä. Tunsin kuitenkin olevani ylpeä Euroopan unionin tuesta. Me todella kirjaimellisesti pelastamme siellä ihmishenkiä päivittäin. Tekin, tekin olitte siellä päin, eikö vain? Tietenkin keskustelin Kinshasassa hallituksen kanssa näistä vakavista haasteista ja muutama päivä myöhemmin vierailin YK ja Alankomaiden ensimmäisessä lahjoittajakonferenssissa Genevassa ja siellä oli todella valtavia ongelmia, mukaan lukien se, että DRCn hallitus ei ollut mukana. Saimme kuitenkin yli miljardin lupauksia kerättyä. Tämä oli suuri saavutus. Muutama kuukausi sitten DRC oli unohdettu kriisi. Tämän lupaus- ja lahjoittajakonferenssin ansiosta näin ei enää ole. Tämäkin on mielestäni hieno saavutus. Olimme siellä mukana isännöimässä konferenssia. Vahva, uskon vahvasti, että meidän panoksemme ja osallistumisemme oli todella myönteinen kansainvälisen humanitaarisen yhteisön keskuudessa. Haluaisin nyt vielä viitata tähän VRCn Ebola-kriisiin. Olen seurannut tilannetta läheltä ja puhuin VHOn, VHOn pääjohtajan kanssa eilen. Olemme jatkuvasti yhteyksissä – ja olemme valmiita nopeasti antamaan tukea kentällä, kuten esimerkiksi tätä Euroopan, näitä Euroopan lääketieteellisiä joukkoja voidaan lähettää paikalle. Me, Ebolasta meillä on kokemuksia jo kolme vuoden takaa Länsi-Afrikasta. Meidän pysyttävä tässä valppana ja se on minun roolini EUn Ebola-koordinaattorina, kuten keskustelin WHOn pääjohtajan kanssa, niin tähän mennessä tilanne on kontrollissa, mutta ei tässä mitään syytä vielä rahoittumisen. Sitten vielä eh, Afrikan sarvesta siellä on vakava kuivuus ja 13 miljoonaa tarvitsee elintä, elintarvikeapua Sudanissa, Etiopiassa, Keniassa, eh, Etelä-Sudanissa tilanne edelleen vaikea, tehän tiedätte että minulla on hyvin vaka, selkeä kanta siitä. Se on häpeällinen tilanne. Tilanne kentällä on niin hirveä, että miljoonat ihmiset ovat täysin humanitaarista avusta riippuvaisia. Ja koko tämä konflikti on todella häpeä ihmiskunnalle. Tämä on totuus. Sitten Keski-Afrikan tasavalta. Jotkut teistä kävivät siellä helmikuun puolessa välissä näitte, kuinka rankka todellisuus kyseisessä maassa on. Tapasin monia viranomaisia siellä ja yhdessä havaitsimme, että turvallisuus on siellä merkittävä huoli. Tämä maa on yksi kaikkein vaarallisimmista paikoista maailmassa humanitaarisille työntekijöille, Keski-Afrikan tasavalta siis. Kyseessä on vakavalla tavalla alirahoitettu kriisi. Olen yhtä mieltä kommentistani koskien sitä, kuinka tärkeää on saada aikaan tai kuinka tärkeää on osoittaa sitoumuksemme Keski-Afrikan tasavallan puolesta ja, ja on vielä lisättävä ponnisteluja ja aionkin vierailla Keski-Afrikan tasavallassa pian. Ja pyrin myös turvallisuus- yksikön kanssa löytämään parhaan, parhaan päivämäärän vierailulle. Sahelia ei voida unohtaa, se on jatkuvassa kriisin tilassa. Siellä on konflikteja, haavoituutta, ilmastonmuutosta, köyhyyttä. Kaikki tämä pitää alueen kaukana rauhasta ja hyvinvoinnista. Tästä alueesta ei voi kuitenkaan tulla jämähtänyt kriisi se, miten toimimme Afrikan sarvintilanteen kanssa, tulee määrittelemään koko Afrikan tulevaisuuden myös Euroopan kohtalon. Tehän tiedätte, että paljon todella ihmisiä on tänne tulossa. Sieltä on, ollaan lähdössä kohti Eurooppaan. Sitten Rohingya tilanne on todella katastrofi. Vuosi sitten kävin Myanmarissa ja Bangladesissa lokakuussa 2017 vierailin siellä tällä valtavalla leirillä Koksbasaarissa. Se, se oli todella järkyttävä ja tuskallinen kokemus. Siellä on leirillä 600 000 rohinga pakolaista on sullottuna 13, 14, 4 kilometrin alueelle. Se on aivan uskomaton, aivan uskomaton tilanne. Rohingojen eksodus jatkuu Bangladeshiin ja Malesiaankin tällä hetkellä. Sopimus Myanmarin ja Bangladeshin hallitusten välillä koskien Rohingoja eh, on jäänyt ilman täytäntöönpanoa. Vapaaehtoinen, ihmisarvoinen, eh, turvallinen paluu ei ole vielä mahdollinen. Ja näissä hyvin vakavissa olosuhteissa Euroopan unioni jatkaa tuen antamista näille ihmisille. Tämä on meidän moraalinen velvollisuutemme. Lopuksi vielä lyhyesti matkastani Etelä-Amerikkaan maaliskuussa kävin Kolumbiassa ja onnittelin presidentti Santosia hänen päättäväisyydestään ja roh- rohkeudestaan rauhan ja sovittelun miel- puolesta Tiedän kyllä omastakin maastani, että sovitteluprosessi on todella pitkä tie. Hän onnittelin häntä hänen ponnistelustaan maassa. Siihen tarvitaan toki vielä aikaa. Uskon vahvasti, että kärsivällisyyttä tarvitaan meiltäkin. Näin kuinka rohkaisevia olivat eh, meidän humanitaariset hankkeet yhteisössä joissa väkivaltaa esiintyy paljon Kolumbiassa – vierailin myös Venezuelassa ja näin, kuinka Venezuelan kriisi leviää myös Kolumbiaan ja vaikuttaa e-, e-, elintarvikeen toimituksiin ja terveydenhuoltoon. Tämä on tuhansien henkilöiden päivästä elämää raja-alueella. Mä tapasin naisia, jotka lähtevät Karakasiin hakemaan rokotuksia auttaakseen vastasyntyneitä vauvoja. Tapasin toisen naisen, joka tuli Kolumbian todella pitkän matkan myymään omia tavaroitaan, jotta saisi maksettua lääkkeensä. Nämä ovat niin surullisia tarinoita, ja niitä on niin paljon. Vierailuni aikana ilma- ilmoitin, että rahoitusta tullaan vielä lisäämään hankkeillemme, ei ainoastaan Kolumbiassa – vaan myös Venezuelan sisällä humanitaaristen kumppaneidemme kautta. Sitten vielä lyhyesti kansainvälisestä humanitaarista lainsäädännöstä. Meillä on jotakin komplotteja, joissa on rikottu tätä kansainvälistä sääntöä. Ja se on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Humanitaarisesta järjestelmästä on, on tulossa merkityksetön. Naisia ja lapsia hyväksikäytetään, koulun ja sairaalat ovat tulleet tarkoituksellisiksi kohteeksi ja avun, avustajatyön tekijänsä ovat todella hengenvarassa. Humanitaarinen tilanne tästä pahenee ja se, se luo tällaisen humanitaarisen vakuumin. Tällaista ei voida suvaita. Asiasta vastaavat pitäisi viedä tuomioistuimen eteen. Minulle tämä on ikään kuin periaate. Näin on tehtävä niin, että todella on tärkeää saada nämä ihmiset oikeuden eteen. Kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön globaalia noudattaminen on vaatimus meiltä koko kansainväliselle yhteisölle. Olen erityisen iloinen siitä, että täällä tässä valiokunnassa – me kaikki ajattelemme suurin piirtein samalla tavalla. Te kaikki puhutte vahvasti kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön puolesta. Tämä on ainoa tapa, jolla voimme tukea tilannetta ja voimme pelastaa oman humanitaarisen toimintamme. Sitten sukupuolen pohjainen väkivalta on todellisuutta tuhansille näissä selkkauksissa. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että tietoisuuden lisääminen on elintärkeää, samoin kuin äh, sukupuolen perustuva väkivallan ennaltaehkäisy. EU on tällä hetkellä johtamassa tätä globaalista kumppanuutta Call to Action koskien juuri tätä väkivaltaa. Euroopan on kehityspäivien aikana järjestetään korkean tason paneeli tästä asiasta. Ja siellä onkin ilo nähdä Linda paneelissa. Kiitoksia Linda osallistumisestani. Muutama sana työstä, joka liittyy toiseen pilarin työsarallani, nimittäin hätäpelastuspalvelut kuulut myöskin minun salkkuuni. Haluaisin kuulla myöskin teidän mielipiteenne näihin kysymyksiin. Kiitos kommenteista. Hätä- ja pelastuspalveluita koskeva operatiivinen ohjelma on tehty. Se on tietysti myöskin poliittinen luonteeltaan. Tavoitteena on rakentaa vahvempi Eurooppa, Eurooppa, joka suojelee ja pelastaa ihmishenkiä niiden periaatteiden mukaisia, mukaisesti, jotka perustuvat solidaarisuuteen ja vastuullisuuteen. Muistanette viime lokakuun Portugalin tapauksen Jean-Claude silloin totesi, että tarvitsemme Eurooppaa, joka tarjoaa enemmänkin kuin vain surunvalitteluita. Tämä on erittäin tärkeä havainto. On osoittautunut, että nykyinen järjestelmä ei riitä. Silloin on kyllä saatu paljon aikaan, mutta mutta se on tullut nyt tiensä päähän. Raja on tullut vastaan. Nyt täytyy paremmin voida reagoida. Ilmastonmuutos on muuttanut pelin sääntöjä. Hyvää rakentava keskustelu on tästä käyty myöskin pääsihteerin kanssa ilmastonmuutoksesta. Sovimme, että meidän täytyy nopeuttaa ponnisteluitamme. Ei pelkästään Euroopan ulkopuolella täytyy saada, täytyy saada ihmisiä vakuuttuneeksi, vaan myöskin Euroopan sisällä – Täytyy saada ihmiset kuuntelemaan. Neuvottelut etenevät ja olen erittäin kiitollinen teille siitä, että nopeasti olette tarttuneet työhön. Koska hyvät kollegat, seuraava katastrofi on jo nurkan takana. Valitettava kyllä, näin minä uskon. Ihan tuossa nurkan takana. Tämä johtuu ilmastonmuutoksesta. Olen tavannut lukuisia tiedemiehiä keskustelut heidän kanssaan niistä vaikutuksista, että ilmastonmuutoksesta tulee. Valitettavaa kyllä, tilanne on pahempi kuin mitä aiemmin uskoimme. Voin kenties päättää puheenvuoroni tähän, mutta olen paikalla ja käytettävissä niin kuin aina. Olen valmis kuuntelemaan teidän hyviä ajatuksianne ja ehdotuksianne emme ole pelkästään samassa veneessä, vaan olemme samaa perhettä suorastaan. Kiitos paljon. Um, as usual. Kiitos komission jäsen. Tavalliseen tapaan tässä on lista asioita, joka on pidentynyt sen jälkeen, kun teistä tuli komissaari. Ei tämä ole teidän syytä, vaan siksi, että maailman tilanne on niin hirveä. Ja tänä aamuna saimme tänne paikalle YK edustajia Sudanissa ja Etelä-Sudanissa. He puhuivat itse asiassa itse Sudanista ja että siellä maa oli romahduksen partaalla, jos emme anna sinne enempää apua. Ja aina kun tänne tulee ihmisiä, niin kaikki ovat samaa mieltä siitä, että EU pyrkii tekemään kaikkeensa myös tältä osin. So, uh, but first I give the floor to... Ensin annan puheenvuoron Enrique Guerrero Salomelle ja sitten on pitkä lista muita, mutta hän on tässä pysyvä esittelijä humanitaarisissa asioissa. Olkaa hyvä Enrique. Kiitos Linda ja kiitos Kristos. Itse asiassa puheenvuoronne alussa puhuitte siitä, että jäsenty vuoropuheluun tämän valiokunnan ja teidän välillä komission edustajana on aina ollut myönteistä. On totta, että meillä on yhteisiä taistoja, niitä on ollut aikaisemmin ja nyt, joissain on oltu menestyksellisiä. Esimerkiksi on saatu lisättyä eh, budjettivaroja kriisi eh, tilanteessa tapahtuvaan koulutukseen ja muitakin esimerkkejä on. Ja teidän puhuessanne olen aina sanonut, että tämä valiokunta aina tukee teitä työssänne komission jäsenenä. Haluaisin kiittää teitä myös tästä viittauksesta Gaasan tilanteeseen, Palestiinan ja lähi tilanteeseen. meillä on siellä ollut paikalla pitkään tarjolla mahdollisuuksia humanitaarisessa mielessä väestölle, joka on saarrettu virtuaalisen vankilaan. Siellä on humanitaarinen kriisi tuolla vankila-alueella ja usein siihen kohdistuu tuhoamista, eli EUn rakentamia laitoksia siellä tuhotaan. Mutta samanaikaisesti meillä on velvollisuus poliittisesti kantaa kortemme kekkoon, jotta saataisiin pysäytettyä Israelin toiminta. Se, mitä Yhdysvallat on nyt tehnyt saaden aikaan tämän nykykriisin nykyvaiheen, on hyvin verrattavissa siihen, mitä Ariel Sharon teki, kun hän kävi suuren meskit, eh, edessä ja siitä lähti liikkeelle intifada, joka yhteydessä tuhannet saivat surmansa myös sadat Israelin kansalaiset. Eli tämä katastrofi vaikuttaa kaikkiin, mutta paljon dramaattisemmin kuitenkin Gaasan alueen asukkaisiin. Sekä Linda että te itse puhuitte Ebola-kriisistä. Se oli ensimmäinen suuri kriisi, joka, johon teidän oli puututtava komission jäsenenä. Nyt tämä epidemia ja kriisi on taas kärjistymässä ja meidän pitää nyt miettiä sitä, kuinka tärkeää on saada vakaa, hyvin rakennettu terveydenhuoltojärjestelmä ja pitää olla nopean toiminnan eh, järjestelyt, jotta voidaan tällaisessa tilanteessa toimia myös hyvin tärkeää eh, panostaa koulutukseen, jotta voidaan ennaltaehkäistä tällaisia katastrofeja. Kaikki se, mitä sanoitte koulutuksesta kriisitilanteissa ja kaikki se, mitä esitetään komission tiedonannon seurauksena, on konfliktien ehkäisyä tai kriisien ehkäisyä tässä tapauksessa, niin että annetaan väestölle tietoa, jottei sitten otettaisiin sellaisia riskejä, jotka voivat johtaa tämän kriisin leviämiseen. Nyt täällä Euroopan unionissa on sellainen hetki, että meidän pitää arvioida kaikkea siitä, mitä on tehty eri aloilla, myös humanitaarisen avun alalla neljän viimeisen vuoden aikana ja mitä haluamme tehdä jatkossa. Tiedetään, että parlamentti on hyväksynyt mietinnön, joka koskee eri kehitysvälineiden käyttöä ja humanitaarisen avun välineitä – en nyt tästä puhu sen enempää, vaikka minä olin esittelijänä tuossa mietinnössä, koska tuo mietintö hyväksyttiin. Ja siitä syystä nyt on mietittävää tulevaisuutta. Mutta juuri nyt ollaan tekemässä kahta arviointia. Yksi niistä on maaliskuussa loppuun laadittu 2016 2017 humanisen avun raportti. Tietääkseni komissio valmistelee työasiakirjaa ja se esittelee sitten tämän arvioinnin tulokset. Ja tätä odotellaan nyt seuraavien viikkojen aikana tulevaksi ja ehkä voisitte jo tässä vaiheessa kertoa jotain merkittäviä tuloksia, mitä tuosta arvioinnista löytyy. Eli kyseessä on humanitaarisen avun arviointi 2016-2017 vuosina. Komissio esittää myös tällä viikolla eri kumppaneille tietoa siitä, miten on edistytty humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön jatkumon täytäntöönpanossa. Ja haluaisimme tietää, onko mahdollista nyt jo saada jotain tietoa näistä seikoista. Ja sitten maailman humanitaarinen huippukokous. Minä olin Sendain huippukokouksessa mukana. Siellä puhuttiin luonnon riskien ehkäisystä ja sitten olin myös yleisessä huippukokouksessa ja minusta tuli sellainen tunne, että Sendain huippukokouksen pohjalta pantiin pystyyn määräaikainen arviointimekanismi, joka johti sitten Kankunin tapaamiseen kaksi vuotta myöhemmin. Ja nyt lähiaikoina täältä päästään Geneveen ja näin saadaan aikaiseksi mekanismi, jonka voidaan tarkastella tässä hyväksyttyä riskienehkäisymekanismia, mutta tätä aihetta ei kuitenkaan nyt olla käsittelemässä huippukokouksessa. Eli tässä aika lailla mm, sokkona edetään, kun ei tiedetä, miten Istanbulin eh, sitoumukset nyt toteutuvat tässä Grand Bargain asiassa ja erityisesti liittyen siihen, mihin EU sitoutui kyseisessä huippukokouksessa. Ja minusta olisi hyvä, jos voitaisiin saada jonkinlainen arviointi, vaikka se nyt olisi pakollista niin kuin sendään pohjalta määräajoin. Mutta olisi kuitenkin hyvä, jos tällaista saataisiin, niin tietäisiin, miten on edistytty. Tehän tiedätte, että on paljon humanitaarisia toimijoita, jotka Sendain sitoumuksien osalta haluavat lisää monivuotista rahoitusta niin, että olisi helpompi suunnitella ennakkoon, ennakoida humanitaarista apua. Ja tällä hetkellä tämä monivuotinen rahoitus kuitenkin on jumissa niiden sääntöjen takia, joiden pohjalta nämä ohjelmat ovat kuusi, kuuden kuukauden pituisia, eivätkä pidempiä. Mitä tulee sitten monivuotiseen rahoituskehykseen. Minä aikaisemmin viittasin tämän valiokunnan mietintöön, jossa selkeästi puolsimme sitä, että humanitaarisen avun väline pitäisi jättää pois tästä virtaviivaistamispyrkimyksestä Euroopan komissiossa koskien ulkosuhdevälineitä. Tämä on kyllä myös komission kanta. Eli tässä ollaan menossa kyllä samaan suuntaan ja tällä välillä pitää olla oma autonomiansa ja sen pitää olla itsenäinen, mutta tämä väline pitää jättää kuitenkin syrjään niistä pyrkimyksistä, jotka ovat sen käyttäminen muunlaisiin tarkoituksiin eikä suoraan humanitaarisiin tarkoituksiin tai kriisiapuun. Eli tietysti puolemme sitä, että olisi tällainen joustavuuspuskuri. Ja on hyvä, että ennakoidaan lisäystä 30-40 prosenttia vuosittain verrattuna siihen, mitä nyt on kuultu komissiolta. Ja jos ajatellaan parlamentin kannan valmistelua liittyen tähän monivuotiseen rahoituskehykseen ja tulevaan budjettiin, niin tämä valiokunta kyllä tekee kaikkensa lisätäkseen kehitykseen ja humanitaarisen apuun varattuja rahoja. En halua puhua liian pitkään, sillä täällä on muitakin kollegoja, jotka haluat käyttää puheenvuoron. Mutta ehkä vielä vähän siitä, minkälaisia vaikutuksia voi olla, jos siis on jonkinlaisia vaikutuksia, tai miten voidaan sitten ehkä ennaltaehkäistä, jos nämä vaikutukset olisivat kielteisiä, siis mm, sitä seikkaa, että e, varat, jotka varataan e, Euroopan kehitysrahastolle, joita on joskus käytetty hätätapauksissa, niin miten sitten tulevaisuudessa voidaan toimia, jos EKR tulee mukaan unionin budjettiin. Eli kiitos vielä uudelleen kaikista näistä runsaista tiedoista, jotka saimme liittyen eri humanitaarisiin kriiseihin, mitä maailmassa on. Valitettavasti niitä on kaikkialla. Ja odotamme innolla teidän tulonne Manridiin ensi maanantaina. Se on mahtava paikka käydä viettämässä siellä viikonloppukin, jos pystytte. Ja jos ette pysty, niin sitten viimeistään maanantai-aamuna voitte kävellä Retiro-puistossa. Se on Madridin keskuspuisto. Siellä on mahtava kevät meneillään. Meillä Espanjassa sanotaan, että jos maaliskuussa on paljon tuulta ja huhtikuussa – sataa paljon, niin toukokuussa on mahtavasti kukkia. Ja näinhän on juuri nyt. Niin, komissiolla on niin paljon aikaa käydä siellä Retiron puistossa Madridissa. No niin, kiitos Enrique. Ja täällä sitten useampi kollega haluaa puhua. Yksi tai useampi tällä hetkellä. Kuka haluaa puhua? Täällä kerron, ketkä ovat listalla. Bogdan Venter, I have Lola Sanchez, I have Teresa Jimenez, I have Elish Line, And I have Charles Goins. Does anybody else? Nämä kaikki ovat listalla. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti kaikki paikalla olijat ovat siinä <laughs> listalla. Eli Bogdan on ensimmäinen. Thank you, Chair. I will be really briefly. Ihan lyhyesti vain. Arvon komissaarien kiitoksia paljon siitä, että olette täällä tänään. Kuten te sanoitte, lähi Afrikka, Aasia ja Pohjois-Amerikka ovat alueita, joilla on eri ongelmat ja erilaiset dramaattiset tilanteet meneillään. Mutta kuten te sanoitte, turvallisuus on merkittävä huolenaihe. Kun on esimerkiksi kyse avustustyöntekijöistä, on tärkeää varmistaa, että kun on vastuussa muiden auttamisesta, täytyy itsekin kunnioittaa kansainvälistä oikeutta eikä pidä aiheuttaa lisää harmia ihmisille. Puhuin tässä nyt lähinnä humanitaarisiin työntekijöihin ja rauhanturvaan liittyvästä skandaalista, joka paljastui joitakin kuukausia sitten. Ihmiset olivat käyttäneet hyväkseen paikallisväestöä. Meidän täytyy auttaa ihmisiä, mutta toisaalta, myös, toisaalta myöskin suojella heitä. EUn täytyy tehdä parhaansa, eikä pidä toistaa samoja virheitä silloin, kun EU itse teki humanitaarista työtä. Kysymykseni teille on seuraava. Onko komissiolla riittäviä menettelyitä, joilla voidaan estää tällaisen tapahtuminen? kuinka voidaan tukea uhreja mahdolliselta hyväksikäytöltä. Avoimuus meidän puolellamme on eidän tärkeää, erittäin tärkeää, samoin kuin suurten toimijoiden kohdalla, koska meillä on erittäin suuri toimintorkikorja. Olen huolissani myöskin siitä, että toimintasuunnitelma ei ole olemassa eurooppalaisen humanitaarisen konsensuksen osalta. Enrique viittasi siihen jo. Ilman toimintasuunnitelmaa Tämän konsensuksen täytäntöönpano on vaikeaa tai sitten jopa mahdotonta. Kysymys kuuluu, onko aikataulua, jonka sisällä uusi toimintasuunnitelma suunnitellaan, ja mikäli on, voitteko hieman valottaa kysymystä? Kiitos. Thank you, uh, Lola Sanchez. Kiitos ja Lola Sanchez. Muchas gracias, Linda. Kiitoksia, Linda. Kiitän komissariota. Komissaaria tästä läsnäolosta. Haluaisin esittää jotenkin kommentteja ja kysymyksiä ja ja vielä viitata tähän kattavan eurooppalaisen humanitaarisen avun katsaukseen, joka julkaistiin maaliskuussa. Siinä on viisi strategista suositusta, MFF varten kumppanuutta, häiriön kykyä ja tarpeisiin perustuvaa vastausta, tehokkuutta ja rohkautta ajatellen, millä tavalla aiotte saada rakenteellisia muutoksia unionin humanitaarisessa avussa näiden suositusten pohjalta. Millainen näkemys teillä on näistä rakenteista kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen suhteen? Mikä rooli niillä on kumppanuuksissa? Haluaisin myös välittää teille huolemme joistakin kumppanuuksista, joita voidaan edistää humanitaarisen avun alalla. Vastustamme sitä, että logiikka on yhä vähemmän humanitaarinen, yhä enemmän taloudellinen, niin kuin muillakin aloilla, kuten kehitysavun puolella. Lopuksi haluaisin puhua ongelmista, joita ekopääosastossa ja sen rahoituksessa on ollut jo vuosikymmeniä. Olemme tietenkin tyytyväisiä siitä, että 2021-2027 on lisäksi tullut. Mielestämme se on kuitenkin riittämätöntä. 2011 esimerkiksi Humanitaarista apua tarvitsevan väestön kaksinkertaistunut, mutta rahoitus ei. Olemme myös huolestuneita niistä mekanismeista ja lähteistä, jotka on ekopääosaston kohteena koskien näitä budjetin täydennyksiä. Haluaisimme tietää, mitä aiotte tehdä tässä yhteydessä, kuinka aiotte tehokkaasti saattaa budjetin sellaiseksi, että se vastaa näitä välineitä. Ja sitten täällä on myös muita kollegoiden kysymyksiä. Kiitos. Just, just to underline the issue about the... Niin, haluaisin korostaa tätä monivuotisen rahoituksen kysymystä Ekon kannalta. Me olimme Ugandassa viime viikolla ja me ymmärrämme sen niin, että annetaan vuosittainen summa maan tasolla ja sitten yleensä vuoden kuluessa annetaan sitten lisää rahaa, koska EKRssä, jos rahoja ei käytetä, niin sitten ne annetaan näihin kriiseihin. Mutta kukin sopimus aina on vuodeksi kerrallaan. Eli henkilöstöllä menee suuri osa tähän paperityöhön, että näitä sopimuksia tehdään. Jatkuvasti pyöritetään siellä näitä papereita. Ja se, mitä me tässä nyt pyydämme, on, että näiden uusien ohjelmien myötä voitaisiin rahoittaa tätä jatkumoa niin ettei tulisi tätä ongelmaa, josta puhutaan ihan koko ajan siellä kentällä, että annetaan vuodeksi rahaa ja sitten eh, tulee yhden vuoden mm, ohjelmia, eikä pysty käyttämään näitä rahoja kunnolla eikä järkevällä tavalla. Ja miten nyt seuraavassa eh, ohjelmassa käy, saadaanko jatkumon rahoitusta. Ja seuraan Charles Görens. Charles ensin. Siis yksi ryhmä saa yhden puhujan ja sitten taas palataan muihin ryhmiin. Charles. Kiitos Linda. Halusin omalta osaltani kiittää komission jäsen ja hänen erinomaisesta alustuspuheenvuorostaan. Ei pelkästään siitä, että humanitaarista apua tarvitaan yhä enemmän ja enemmän ja, ja myöskin menot humanitaarisen menon avun kohdalla kasvavat jatkuvasti, vaan muutoinkin tilanne on monella tapaa uhkaava. Ja nyt on tärkeää muistaa riippumattomuus humanitaarisen avun yhteydessä. Kyse on tabusta. Nyt joskus punainen tämä, missä raja tulee vastaan, on ylitetty. Nyt eurooppalainen konsensus, voidaanko se pelastaa vai pitäisikö neuvotella uudesta konsensuksesta niin, että varmistetaan se, että tuo riippumattomuus, puolettomuus ei ole uhattuna. Olisi ollut parempi, ettei uutta konsensusta päästä tarvittaisi. Ei kukaan halua kyseenalaistaa nykyistä konsensusta. Ei suinkaan. Kenties äh, voisitte hieman äh, puhua enemmän Ebola-kriisistä, joka nyt on uudelleen puhkeamassa Kongossa. Tämä on melkoisen tärkeä aihe. Äänestimme päätösauselmasta joitakin vuosia sitten, joka koski asiaa. Ja siinä havait, viitattiin niihin heikkouksiin, joita maan järjestelmässä oli Ebolan puhjettua ja humanitaarisesta järjestelmästä ja poliittisesta kehityksestä ylipäänsä tuossa maassa puhuttiin päätösauselmassa. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Muuten totesin, että meillä on koko valiokunnan tuki takana, että kun te teette tätä työtä, mukaan ottaa minun ryhmäni tuki. Ja humanitaarinen apu, jota Eurooppa antaa, on erinomaisella tolalla. Otetaan ehkä vastaus näihin kysymyksiin, koska muuten tulee liikaa muistettavaa ja sitten Teresa Jiménez ja Eli puhuvat sen jälkeen. Eli komission jäsen, olkaa hyvä. Muchísimas gracias. Ah, no. Ah, que... No, we ei siis ensin komissio sen vastaa ja sitten tulee seuraava kerros. Thanks, my, my dear friend Guerrero Salom. Osin se vastata hyvälle ystävälle Guerrero Salomelle. Uh, you are excellent point. Teillä oli erittäin hieno huomio. Kiitos siitä. Kiitoksia tästä teidän tilannekatsauksestanne. Uskon vakaasti, että teidän huomionne on jo pitkälti otettu huomioon, kun tarkastelemme yhteisiä ongelmia. Pari seikkaa monivuotisista rahoituskehyksistä. Kuten sanoin, olen iloinen siitä, että MFF-ehdotuksessa merkittävällä tavalla lisätään humanitaarisen avun osuutta. Tämä on erittäin tärkeä asia. Me ehdotimme 1,1 miljardia seitsemälle vuodelle seuraaviin rahoituskehyksiin humanitaarista apua varten. Eli yksi ja puoli miljardia vuodessa, eli 11 miljardia tulkikorjaa, yli puolitoista miljardia vuodessa komissaarikorjaa, eli 30 prosenttia kasvua suhteessa aiempaan, ja tämä on pitkän aikavälin humanitaarista rahoitusta. Kuten sanoin, se on suoraan sanottuna tarpeenkin, tämä lisäys. Tähän liittyy kuitenkin muitakin elementtejä, kun varaudumme kriisiin, meidän täytyy olla joustavia, niin kuin tekin sanoitte, ja tästä syystä hätäapun väline tulee pysymään. Sieltä saa lisärahoitusta. Ja se on erityinen pilari uudessa ulkoasiain instrumentissa. Siellä on käytävissä monetaarista apua ja kehitysapua varten. Siellä on lisää joustavuutta jota voidaan käyttää humanitaarista apua varten. Tämä on erittäin tärkeää huomata. Ja tämä on uusi asia. Täten voimme parautua, varautua ennakoimattomiin tilanteisiin, joita tekin peräänkuulutitte. Te piditte tärkeänä Istanbulin humanitaarista kokousta ja Sendain toimintakehystä ja tietysti Cancunin, Cancunin kokous Meksikossa. Viittasitte myöskin mekanismeihin, joiden avulla voidaan arvioida, kuinka näiden kehysten ja tehtyjen ehdotusten täytäntöönpano on sujunut. Tämä on hyvä ajatus, ihan varmasti. Meidän täytyy katsoa, kuinka näitä, tätä ajatusta voidaan pistää täytäntöön. Me tarvitsemme jonkinlaisen valvontajärjestelmän. Niin kuin usein otteeseen on keskusteltu, ei pelkästään Euroopan sisällä, vaan muutenkin, niin äh, joskus on olemassa tiettyjä aukkoja. On sovittu kehyksistä esimerkiksi hätäperustuspalveluiden osalta ja humanitaarisen avun osalta – ja sitten kun katsoo täytäntöönpanoa, niin lupaukset täytäntöönpanoa eivät ole ihan sama asia. On hyvä keskustella näistä ehdotuksista ja tehdä joukkoarviointeja YK kanssa yhteistyössä. On tärkeää katsoa yhdessä YK kanssa, kuinka voitaisiin nopeammin pistää täytäntöön tätä ajatusta. your proposal for a little bit relaxed activity. Te sanoitte, että Madridissa pitäisi ottaa hieman löysemmin rantein. Tämä on aina hyvä ajatus. Valitettavasti meillä ei ole aikaa oikein relata Madridissa, koska muistaakseni saavun sinne myöhään vasta sunnuntai-iltana. Te peräänkuulutitte humanitaarisen avun arviointikertomusta 2012-2016 vuosilta. Se on jo julkaistu. Siinä painotetaan sitä, että humanitaarinen apu on tarkoituksenmukaista. Sen tarkastetaan sitä painottaa humanitaarista apua EU antaa ja tarkastaa myöskin EUn lisäarvoa. Ei meillä ole tietenkään varaa tässä levätä laakereilla, mutta me näemme, että tästä on syntynyt lisäarvoa humanitaarista avustamme kentällä nimittäin. Tietystikin teidän erinomainen mietintönne ansaitsee kiitosta. On olemassa asioita, joita pitäisi parantaa. Näin on aina. Ja aina parantamisen varaa on. Tässäkin mutta uskon, että tämä arviointikertomus, joka jo julkaistiin, on hyvä pohja, jonka avulla voidaan arvioida Euroopan unionin toimintaa humanitaarisessa työssä. My dear friends, Adam, you insisted. Hyvä ystävä, te puolestaan puhuitte ennaltaehkäisystä. Niin, että väkivaltaa ei kentällä esiintyisi humanitaarisen avun antajia kohtaan. Kenties teillä on enemmän kenttäkokemusta kuin minulla. Tilanne ei ole helppo. Ei ole helppo estää väkivaltaa. Monien matkojeni yhteydessä olen havainnut, että joskus tilanne monillakin kriisialueilla on kaikkea muuta kuin turvallinen, ei pelkästään humanitaarisen avun antajien kannalta, vaan myöskin turvallisuuspalvelut ovat siellä hilisemässä. Omalta osaltani olen nähnyt monia tapauksia, Oxfamin tapaus Haitilla ja muualla. Tällaiset tapaukset ovat jo luoneet ongelmia meidän imakomme kannalta, koko yhteisön imakon kannalta, humanitaarisen yhteisön imakon kannalta. Itse olen tästä suorastaan närkästynyt. Nyt pitäisi olla nollatoleranssilinja. Ei pitäisi suota minkään tyyppisiä väärinkäytöksiä, joihin meidän kumppanijärjestömme syyllistyvät. Meidän mekanismiemme avulla täytyy voida havaita tällaiset väärinkäytöstapaukset ja kaikkien humanitaaristen kumppaneidemme velvollisuus on kunnioittaa kaikkein korkeimpia mahdollisia eettisiä ja ammatillisia standardeja. Puite sopimuksissamme on sitovat säännöt tällaisia tilanteita silmällä pitäen, täysin selkeät säännöt. Sen jälkeen, kun on helmikuussa esiintynyt syytöksiä seksuaalisesta väkivallasta, kumppani järjestäjältä on vaadittu lisäselvityksiä ja lisätoimia tällaisten tapausten ehkäisemiseksi. Yli 200 kumppanijärjestöä on kyseessä. Nyt odottelemme vielä joitakin vastauksia näiltä järjestöiltä. Tällä välin arvon Ekopääosaston kollegat ovat analysoineet saatuja vastauksia. Tietystikin me myös koordinoimme toimintaamme muiden avuntajien kanssa. Minun juuri hiljattain erilainen tapaaminen Yhdistön kuningaskunnan ministerin kanssa. Hänen kanssaan keskustelen tästä samaisesta aiheesta. Keskustelin hiljan myöskin monien muiden henkilön kanssa, Filippo Grandin ja Peter Maurin kanssa jopa Genevessä. Silloin avunantajakonferenssi, jossa tarkasteltiin Kongon demokraattisen tasavallan tilannetta. Ja keskittyimme siihen, että meidän täytyy puhdistaa humanitaarisen yhteisön imago. Valitettavaa kyllä, tällaiset pienet ja harvat tapaukset luovat hyvin paljon ongelmia – varsinkin kun on kyse viestinnästä tavallisten ihmisten suuntaan. Konsensusta koskeva toimintasuunnitelma sitten. Konsensus on erittäin tärkeä asiakirja humanitaarisessa toimissamme. Me uskomme vakaasti siihen, miten tärkeää on pitää yllä tiettyjä periaatteita toimissamme. Kun pistetään täytäntöön sitoumuksiamme humanitaarisen huippukokouksen valossa konsensuksella pyritään juuri näiden sitoumusten täytäntöönpanoon. Guerrero Salom ja te, te tiedätte, että me kannatamme sanojen sijasta toimintaa. Uskon todellakin, että meidän täytyy olla konkreettisia toimissamme ja muuttaa sanat toimiksi ruonjuuritasolla. Kaiken tärkeintä on varmistaa, että konsensus on jatkossakin viite kohta, vertailukohta, esimerkki kaikissa toimissamme. Sen sijaan, että luodaan uutta hallinnollista kerrosta, niin kuin joskus käy, joka vain toisi lisää byrokratiaa ja esteitä ilman suurta lisäarvoa, pitäisi keskittyä nykyisen täytäntöönpanon. Tiedän hyvin, että meidän täytyy pyrkiä välttymään siltä, että byrokraattiset esteet lisääntyvät. On melkoisen tärkeää konkreettisella tavalla puuttua realiteetteihin. Ebola. Seuraavaksi Ebola. Arvon kollega Görens, me teemme tässä yhteistyötä ja pyrimme arvioimaan edellistä Ebola-kriisiä Kineassa, Liberiassa ja Sierra Leoneassa. Te tiedätte hyvin tilanteen, koska itse olitte esittelijä asiassa. Valitettavaa kyllä. Maailman terveysjärjestö ei ollut oikein ajan tasalla, tehtävänsä tasalla tuolloin. Meillä oli todellinen ongelma. Ei nähty metsää puolta, ei nähty, että kysely pandemiasta. Nyt tilanne on toinen. Oli jatkoista pitänyt yhteyttä Tetrosiin, joka on kollegani, pääjohtaja WHOssa. Tällä hetkellä tauti on puhinut erittäin vaikeasti tavoitti, tavoitettavissa olevalla alueella. Toistaiseksi 42 Ebola-tapausta on esiintynyt joitakin kuolemantapauksia, 20 todennäköistä tapausta ja 19 epäiltyä Ebola-tapausta. Jotkut äh, ovat vielä tutkittavana. Katsomme, kuinka voimme auttaa. Komissio tukee myöskin kolmeen Ebola-rokotteen kehittämistä. 108 miljoonaa euroa on käytetty Ebola-rokotteen kehittämiseen. Tällä hetkellä on kolme vaihtoehtoa tutkittavana. Se vaara, että Ebola leviäisi Euroopan unionin alueelle, on tällä hetkellä erittäin pieni, minun nähdäkseni. Keskustelin pääsihteeri Detroitin kanssa siitä, että rahaa voitaisiin antaa vielä lisää ilmasillan ylläpitämiseksi Kinshasan ja taudin puhkeamisalueen välillä. Ensi viikolla tulemme ilmoittamaan uudesta rahoituksesta. Kuten sanoin, sanomattakin on selvää, että e- ennen kolme vuotta sitten EUn lääkintähenkilökunta oppi hyvin monia asioita taudin puhkeamisesta. Tällä kertaa ollaan paljon paremmin varmist, valu, varustautuneita. Olemme paljon valmiimpia antamaan apua ja toimittamaan paikalle sitä, mitä ihmiset siellä tarvitsevat. Tilanne on nyt ennustettavampi ja nyt voidaan nopeammin reagoida tilanteeseen. Uskon, että nyt enemmän tai vähemmän vastasin kysymyksiin. joka liittyy humanitaarisen avun ja kehityksen välisestä yhteydestä. Muutama sana vielä Ugandasta. Linda, sinähän tiedät, että monet ohjelmistamme eivät ole yksivuotisia suinkaan. Kenties 50 prosenttia tai 60 prosenttia ovat pidempiä kuin vuoden mittaisia. Tietystikin minä ymmärrän kyllä mitä sinä ajat takaa. Tulen keskustelemaan tästä palveluiden kanssa nähdäkseni, kuinka tilannetta voitaisiin parantaa. Kentällä on hyvin monia ongelmia. On erittäin kiireellisiä tarpeita, mutta niitä on hyvin vaikea ennakoida. Meidän täytyy olla jatkuvasti varuillamme, jotta voimme saada rahaa perille ja voimme hyväksyä ohjelmia sitä myötä, kun uusia kiireisiä tarpeita tulee joustavuuden avulla me pyrimme rahoittamaan uusia hankkeita, kiireellisiä ja ennakoimattomia hankkeita. Monet meidän hankkeistamme monellakin alueella, Afrikassa esimerkiksi, ovat keskusteltaan pidempiä kuin vuoden mittaisia ohjelmia. Kiitos. Kiitoksia. Teillä on vielä kaksi kysymystä. Teresa Jimenez ja sitten eh, Eli So much. Kiitoksia. Kiitos Linda. Puhun omaa kieltäni espanjaa. Se löytyy sieltä kanavalta kahdeksan. Siis espanjan kieli. Haluaisin kiittää teitä tästä tekemästänne työstä. Teette sitä hyvin intohimoisella himoisella tavalla, emmekä tätä yhtään epäile. Olen myös tyytyväinen tästä 30 prosentin kasvusta. Siitä tulevat hyötymään hyvin monet. Olen täysin yhtä mieltä arvioistanne koskien Libanonia. Libanon ottaa vastaan lähes puolet, siellä lähes puolet väestöstä on pakolaisia, näin sen itsekin siellä vuosi sitten. Kävin juuri Kyproksella omassa maassanne, jota arvostan suuresti. Kyproksella puhumme aina pakolaisista, mutta valitettavasti meillä on Euroopassa eurooppalaisia pakolaisia. Olin Famagustassa siellä rannalla ja näin kuinka siellä oli henkilöt, jotka ovat 44 vuotta pitäneet matkalaukut valmiina, eivätkä ole voineet pa- palata kotiinsa, jonne jäi vielä kahvi päälle kirjaimellisesti. Kyllä meidän pitäisi näitä ihmisiä tukea. Tämä on vain, joka minua huolestuttaa. E, niin, niin, te, niin tehän siis mainitsitte maan, joka minunkin huolestuttaa, nimittäin venezuelaisen humanitaarinen kriisi. Puhuitte tuesta Kolumbialle ja Venezuelalle. Voisitteko vähän vielä kertoa tarkemmin tästä? Onko Maduro, Maduron hallinto hyväksynyt, että tämä apu pääsee perille. Olen nimittäin ollut siellä paikan päällä ja minulle kerrottiin, että se on aika vaikeaa. Hänen on vaikea tunnustaa, että niin rikas maa on nyt aivan kurjuudessa ja tarvitaan humanitaarista apua eikä lapset saa lääkkeitä. Haluaisin kysyä, kuinka tämä apu saadaan perille. Sitten Nigeriasta tiedän, että Boko Haramin kaap tappaamat tytöt on palautettu, mutta mikä turvallisuustilanne on Boko Haramin kanssa, erityisesti tyttöjen osalta? Jos joku ei tiedä, Boko Haram tarkoittaa islamista. Se tarkoittaa, että ei-islaminen uskonto on sy- synti. Heillä on todella tyttölapset nyt kohteen erityisesti opiskelevat tytöt. Haluaisin vielä lopuksi pyytää teiltä apua Sierra Leonan osalta. Siellä aikaisemmin puhuttiin tällä tyttöjen prostituoimisesta. Salesianien papit näyttivät meille brutaalin videon näistä, näistä tyttöistä. Heidän vanhempansa mm, menehtyvät ebolaan ja suurin osa heistä elää kadulla. Ja eh, he ovat jo siellä prostituoituina ja, ja menevät laivoihin, jossa on kiinalaiset työntekijät ja siellä – ankkurissa ja se on todella hirvittävä tilanne. Voisitteko te auttaa meitä ja puhua viranomaisten kanssa ja tehdä jotain niin, että voitaisiin päästä eroon tällaisesta hirveästä ihmisoikeusrikkomuksesta. Siinäpä se, Madridissa olen minäkin sitten kun te sinne matkustatte ja tulen tapaamaan teitä siellä. Olen pahoillani, että nyt voi lähteä kanssanne retiropuistoon, niin kuin kollega tässä Enrikki sanoi, mutta jos teillä on aikaa, mutta eihän meillä melkein kenelläkään ole aikaa, mutta jos teillä on vähän, vähän aikaa, niin oikein mielelläni äh, saattaisin teidät sinne kävelylle. Invitations from Madrid. Um, tässä on paljon Madridin kutsuja ja Eli Night sitten. Kiitos Linda. Kiitos komission jäsen tästä kattavasta katsauksesta siihen, mitä on tehty ja mitä on vielä tekemättä. Kolme kohta ihan nopeasti. Toivottavasti on selvää, että uudessa poliittisessa tilanteessa globaalilla tasolla meidän vastuumme on suurempi EUna. Meidän pitää olla esimerkillisiä sekä humanitaarisessa avussa että kehitysasioissa sillä muuten kukaan muu tuskin lähtee tällaisiin ponnistuksiin. Tänä aamuna kollega Charles Görens sanoi että turhautunut siihen, että niin moni hallitus tekee sitoumuksia kansallisella tasolla ja sitten kuitenkaan rahaa ei anneta, ei ole todellista poliittista tahtoa näitä sitoumuksia täyttää. Tähän asiaan on puututtava. Ja toinen asia humanitaarisen, humanitaarinen apu EUn sisällä. Te puhutte aikaisemmin tästä Kreikassa annetusta avusta, jota me tuimme mm, tietysti, mutta nyt on vielä tehtävä enemmän Välimeren reitistä minä puhun väsymättä aina uudelleen. Me tarvitsemme selkeää eurooppalaista mm, toimintaa tässä. Ihmisiä on etsitään pelastetaan. Meidän tiedämme, että Tritonin ja Sofian kaltaiset operaatiot pelastavat henkiä, mutta niiltä puuttuu vielä humanitaarinen mm, mandaatti tämän tekemiseen ja tämä pitäisi saada. Ja sitten kolmas seikka, kävimme Ugandassa, Linda tästä jo puhui, ja sanotaan, että 1,4 miljoonaa pakolaista asuu Ugandassa. Ugandassa on edistysmielistä politiikkaa, koska te olette varmasti siellä jo käynyt. Se on sellaista politiikkaa, jossa ovet ovat avoinna ja pakolaisille annetaan myös maa tilkoita jolla voivat töitä tehdä. Ja me näimme, että siellä oli paljon solidarisuutta ja erään paikallisyhteisön eh, johtaja erässä kylässä meille sanoi Pohjois-Ugandassa, että me toivotamme tervetulleeksi veljemme, haluamme heidän kanssaan jakaa maamme niin, että he voivat joku päivä palata kotimaihinsa, ei kerkäläisinä, vaan ihmisarvonsa säilyttäneenä. Tämä olisi aika hyvä esimerkki aika monelle eurooppalaisille hallituksille. Ja samalla kävi myös Ekon ja Defcon ja EUn erityisrahaston rahoittamissa hankkeissa edistetään sosiaalista yhteenkuuluvaisuutta. Tämä kohdistuu pakolaisiin ja myös muihin. Tämä on tärkeää, jotta vältytään yhteiskunnallisilta jännitteiltä. Siellä meidän ihmisemme tekevät hienoa työtä. Nämä hankkeet saavat aikaiseksi muutosta, mutta kuitenkin kriisiltä puuttuu selvästi rahoitusta. Tiedämme, että kattavan eh, pakolaisvastauksen puitteissa ainoastaan 6 prosenttia on rahoitettu. Jos ajatellaan epätasapainoa siellä, kun Kongon tilanne huononee, Burundissa tilanne on huolestuttava, etelä sunanissakin tilanne on valitettavasti hyvin dramaattinen, on olemassa sellainen vaara, että tällaista hyvin edistyksestä politiikkaa ei voi jatkossa ehkä harjoittaa. Meidän on tuettava heitä enemmän, erityisesti liittyen terveydenhoitoon ja elintarvikeapuun, sillä on hyvin vaikea antaa kaikille tarvitseville ruoka-apua, muuten ruoka-apua on vähennettävä näitä annoksia on vähennettävä kesäkuun mennessä. Tämä olisi katastrofi. Koulutuksen alalla me autamme, mutta Eh, meidän on parantaa myös eh, lasten toisen asteen koulutusmahdollisuuksiin, keskikoulun mahdollisuuksiin. Niin siellä on paljon lapsia ja naisia, joita on autettava. Ja kuten Lindea sanoi, meidän on todennäköisesti mietittävä monivuotista humanitaarista rahoitusta, sillä kun näkee Ugandan tyyppisen tilanteen, siellähän keski- ja pitkällä välillä tilanne jatkuu ja on selvää, että pitää pystyä siksi myös suunnittelemaan asioita keskipitkällä ja pitkällä tähtäyllä. Niin minä estäisin vielä pari kommenttia. Ehkä on hienoa, että olette menossa Keski-Afrikan tasavaltaan. Mekin halusimme, että sinne tulisi korkean profiilin eh, ihmisiä, jotta voitaisiin tehdä selväksi, hallitukselle se, että halutaan tehdä heidän kanssaan yhteistyötä, jotta maan vakaus voidaan taata ja on hyvä, että sinne menette. Ja niin kuin Eli Ugandasta sanoi, lasten kouluttaminen kriisitilanteissa ja siis koulutuksen laatu. Näimme kuinka mahdoton tehtävä opettajalle siellä melkein oli. Mehän laitamme vain ruksen siihen, että hoidettu lapset ja koulutus, mutta siellä oli esimerkiksi alla asti, jos oli 2400 lasta ja minä näin Keski-Afrikassa jotain samaa ja sitten siellä on luokkia, jossa sanotaan, että siellä on 100 lasta, mutta opettajat sanovat, että 150 lasta yhdessä luokassa. Puhumme pakolaisten kanssa ja he sanoivat, että vaikka periaatteessa ja virallisesti koulutus on ilmaista, niin käytännössä siitä on maksettava – ja siellä oli naisia, joiden kanssa puhuimme. He halusivat jatkaa kouluttautumista, mutta he eivät pystyneet siitä maksamaan. Moni toi pienet veljensä ja sisarensa mukaan. He sanoivat, että heillä ei ole vanhempia, jotka maksaisivat lasten koulutuksesta. Eli koulutusasiassa on valtavasti tekemistä vielä ei ainoastaan pakolaisten parissa, vaan kaiken kaikkiaan. Ja meidän valiokunnassamme ollaan valmistelussa mietintöä koulutukseen liittyen. Tätä ei saa unohtaa. Oli mahtavia hankkeita, joita on rahoitettu nuorille. Siellä koulutetaan automekanikkoja ja muita. Ja halusin korostaa sitä, mitä Eli sanoi sekä Keski-Afrikassa että Ugandassa Ekon henkilökunta tekee mahtavan hyvää työtä siellä kentällä, vaikka olosuhteet ovat todella vaikeat. Pohjois Ugandassa lääkärit asuvat teltoissa aika hurjissa olosuhteissa Tällä siis pyydämme, että lääkärit lähtevät, luopuvat elämästään täällä ja menevät sitten sinne. Kyllä meidän pitäisi vähän huolehtia siitä, minkälaiset olosuhteet heillä on ja sama pätee Keski-Afrikan tasavallassa sotilaisiin, jotka on sinne lähetetty näihin eri tehtäviin ja heidän elinolosuhteensa eivät ole hyvät ja kuitenkin rauha on siellä keskeisessä asemassa. Rauha ei voida taata, niin sitten kaikki nämä kriisithän tästä aiheutuvat. Eli kyllä tähän vähän enemmän pitäisi vielä kiinnittää huomiota. En tiedä, puhuitteko Evolan rokotteesta. Minä sitä pyysin tänä aamuna. Tiedän, että tämä ei kuulu teille, vaan Androkaitikselle tämä rokoteasia, mutta jos teillä on jotain tietoa, niin olisi mielenkiintoista kuulla. Ja sitten vielä tänä aamuna me tarkastelimme komission rahoitusta, jotta voidaan Addis Abeban sitoumukset täyttää. Ja havaitsimme, että ainoa alue, jolla komissio ei ole lähelläkään tavoitteita, on, ovat vähiten kehittyneet maat. Tämä johtuu lähinnän kriisistä. Käytetään näitä rahoja muihin asioihin, mutta lupaus, että 0,7 prosenttia menisi vähiten kehittyneille maille. No tämä ei täyty, eikä se ole täyty myöskään lähiaikona. Ja kaikkia näitä Afrikan kriisejä, joista puhuit, tavoite ei saa unohtaa, vaikka näitä tarvitaan yhä lisää. Ja mitä Palestiinaan tulee, minun pitää kyllä esittää kysymyksiä. Minä sain tänä aamuna muistaakseni eh, Norjan pakolais eh, neuvostolta, jossa sanottiin, että EUn rahoittamia pakolais, pakolaisille varattuja tiloja tuhotaan Hebronissa. Meidän pitää kyllä tästä esittää itsemme kysymyksiä. On niin paljon asioita kaikkialla maailmassa, kaikki ovat sitä mieltä, että oman maan pitäisi olla etusijalla. Ja aina kun käymme jossain, niin ajattelemme, että kyseinen maa on kaikista tärkein. Niin jotenkin pitää tasapainottaa nämä kaikki eri prioriteetit. Komission jäsen, nyt teillä on puheenvuoro. Linda. Kiitos Linda. Ilman muuta voin jakaa huolenne ja nämä prioriteettin erityisesti mitä tulee koulutukseen ja olen täysin samaa mieltä siitä, että emme tarvitse ainoastaan koulutusta, jotta ihmisiä voitaisiin suojata. Tämä on tarpeen, mutta tarvitaan myös laadukasta koulutusta, sillä se on ainoa tapa mahdollistaa, että lapset menevät sieltä ala-asteelta yläasteelle eteenpäin ja myös korkeasteen koulutukseen yliopistoon. Ja näin teidän tuellanne me olemme jo päättäneet lisätä budjettiamme kahdeksan kertaa, kahdeksan kertaa. Ja minä haluaisin ennen mandaattini loppua nähdä, että mentäisiin vielä vähän pidemmälle Kyse on siitä, onko rahoja saatavilla, mutta minä uskon vahvasti kentän kokemuksen pohjalta, että on panostettava koulutukseen. Se on ainoa kilpi, joka suojaa radikalisoitumiselta ja pakkovärväykseltä, pakkoavioliitoilta ja niin poispäin. Meidän on koulutuksia panostettava ja meidän on kaikkien lisättävä tietoisuutta koulutuksen tärkeydestä. Toinen suuri haaste on se, että voidaan saada koulutuksessa huomioitua opetussuunnitelmat, kansalliset opetussuunnitelmat. Tämä on tärkeää myös. Ja sitten Uganda. Olen ihan samaa mieltä. Uganda on todellinen mallimaa, jos ajatellaan pakolaisten vastaanottoa koska siellä on jo tämä tehty. Annetaan maata ihmisille. Olisiko täällä Euroopassa meidän maiden helppo toimia tämän mallin mukaan? Vaikuttaa siltä, että se on todella vaikea. Minun maassani esimerkiksi maata on niin vähän tarjolla, että meidän on myönnettävä että joka maassa on valittava toimivin malli. Tämä on kaikkein tärkeintä, että löydetään se konkreettinen erityinen tapa antaa humanitaarista apua Minä kävin Ugandassa ja näin mahtavaa yhteistyötä isäntäyhteisöjen ja pakolaisten välillä ja siksi olemme tähän keskittyneet ja me olemme ymmärtäneet, että tämä toimintatapa on paras tapa tukea myös paikallisia yhteisöjä Ja näin isäntä yhteisölle annetaan sellainen mielikuva, että Euroopan unioni on heistäkin huolestunut. Näin myös Turkissa ja jopa Kreikassa, Euroopan sisällä. Kun, kun puhuitte tästä, että Euroopan unionin aika lailla yksin, kun nyt toimitaan tässä aivan uudenlaisessa tilanteessa maailmanlaajuisesti. Usein on sellainen tunne, että todellakin olemme yksin, me eurooppalaiset. Ja tämä tuntui todella Ugandan huippukokouksessa viime kesäkuussa. Ja se oli todella, se oli todella vaikea. Me lupasimme viisi miljoonaa jäsenvaltioidemme kanssa. Ja nämä meidän lupauksemme kattavat 82 prosenttia kokonaisuudesta. Kiina, Venäjä ja muut, jopa Yhdysvallat olivat siellä mukana. Mutta missä ne olivat? Missä muut olivat? Ja tämän takia minä olen todella ylpeä meidän kansalaisistamme, sillä kaikissa mielipidemittauksissa – kansalaiset antavat tukea humanitaariselle avulle omalla pienellä panoksellaan. Ja ihmiset kokevat ylpeyttä siitä, että he oman panoksensa antavat. Tämä on meille tärkeää. Ja Venezuela. Ja Kolumbia. Tietysti Minäkin olen kyllä pahoillani Sierra Leonen tapahtumista. On todella niin, että monella kriisialueella tuollaista väistämättä aina tapahtuu. Ja köyhyyden valitessa me tarvitsemme paikalta humanitaarisia kumppaneita, jotta voidaan ehkäistä koulutuksen ja muiden toimien kautta tällaista. Ja samanaikaisesti on rahoitettava hankkeita, niin että voidaan antaa psykososiaalista apua seksuaalisen hyväksikäytön uhreille ja niin poispäin. Minun vieraillani Kolumbiassa ja Venezuelassa kerroimme, että annamme lisää rahoitusta. Ja tapaamissa kumppaneiden kanssa me päätimme jostain hankkeista Venezuelan sisällä, vaikka hallitus ei halua niitä hyväksyä, niin eikä halua sitä myöntää, niin maassa on kuitenkin humanitaarinen kriisi päällä. Mutta siellä on vähän kuin tällainen hiljainen konsensus tästä asiasta ja on jo otettu vastaan paljon humanitaarisia järjestöjä, jotka antavat Venezuelassa apua, erityisesti lääkintäapua ja myös lääkkeiden muodossa annettavaa apua. Siellä seuraamme tilanteen kehittymistä, mutta tämä on nyt poliittinen arvioni asiasta. Minä uskon vahvasti, että tärkeimpiä seikkoja on se, että Kolumbian erinomainen sovintohanke jatkuu Santosin johdolla ja ehkä tämä sitten johtaa menestykseen. Kolumbia on yhä kaikkein tärkein vakauden pilari tuolla alueella. Ja jos Kolumbia vakautetaan, jos saadaan sovintoprosessi etenemään, niin tämä aiheuttaa sitten myönteisiä vaikutuksia koko alueella. niin minä vaihdan nyt omalle kielelleni, koska haluaisin käyttää vähän kriittistä terminologiaa liittyen lääketieteelliseen alaan. Ήγερε το θέμα του βαξίν. Niin, tämä rokote kysymys, Ebola-rokote. Kaikki te tiedätte, että Euroopan unioni on keskittynyt rokotteen kehittämiseen. Ja olemme maksaneet paljon siitä, että voidaan päästä hyvään tulokseen ja saada aikaiseksi tehokas rokote. Jos minä ajattelen omista lääketieteistä tiedosin käsiin, että tämä rokote on jo tehokas, mutta sitä pitää kuitenkin kehittää vielä niin, että se on lääketieteellisten standardien mukaista. Se WHO on keskus, jonka kanssa töitä teemme, on kertonut meille, että rokotteen tuotanto on alkanut ja että rokotetta annetaan ei ainoastaan humanitaarisen avun työntekijöille, vaan myös väestölle siellä, missä tämä uusi Ebola-epidemia on nyt ilmennyt. Eli tämä on nyt tällainen koetapaus. Näemme siellä kentällä, minkälaisia tuloksia saadaan. Mutta haluaisin korostaa sitä, mitä sanoin edessä puheenvuorossani. Euroopan unioni ja maailmanlaajuinen yhteisö olemme paljon paremmin varautuneita kuin kolme vuotta sitten ihan joka näkökulmasta tähän Ebolaan. Sekä rokotteiden osalta että sen ansiosta, että on perustettu tämä Euroopan lääkintä nämä lääkintäjoukot, joilla pystytään paljon paremmin vastaamaan Ebola-kriisiin, on enemmän välineitä ja pystytään näin paljon paremmin auttamaan väestöä, jota tämä koskee, mutta ei nyt kuitenkaan saa tuulittautua siihen, että kaikki on hoidossa ja siksi me olemme jatkuvassa yhteydessä WHO:hon. ja tarkoituksena on välttää kaikki lisäriskit ja jatkaa tutkimusta. Kiitos. Eh, it was uh, very important. Niin, kiitos tästä mielipiteen vaihdosta. Minun kannaltani on hyvin tärkeää kuulla näitä hyviä ehdotuksia. Mikäpä ettei, meidän pitää todellakin parantaa EUn humanitaarisen yhteisön toimintaa. Kiitos. Haluaisin minäkin kiittää teitä, koska kun Ugandassa kävimme, niin Ekko otti meidät siellä erinomaisesti vastaan ja Ekkon tarjoamalla lennolla pääsimme myös Pohjois-Ugandaan, muuten sinne ei olisi päästy. Kiitos. Okay, colleagues, we can now move... No niin, kollegat, nyt pääsemme kohtaan 13. Kyseessä on mielestäni erityisen surullinen asia, koska tässä puhutaan EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan kehitysyhteistyö Brexitin jälkeen. Tästä puhuttiin valiokunnassa joko aika sitten, ja tuolloin ei ollut kovinkaan paljon tietoa siitä, mitä Brexitin jälkeen tapahtuu. Itse asiassa nyt ei ole kovinkaan paljon enempää tietoa, mutta ja minä voisin sanoa paljon siitä, mitä mieltä olen neuvottelujen nykytilanteesta Brexit-asiassa. Ja suurin osa ongelmista johtuu siitä, että brittihallituksen sisällä ei ole vielä asioita saatu lukkoon niin pystytään EUn kanssa neuvottelemaan. Mutta sen jälkeen, kun viimeksi tavattiin, olemme kuitenkin saaneet tietää, että tämän erosopimuksen rahoituksellinen puoli on ratkaistu ja yhdyskuningaskunta sanoi, että se aikoo MFFn sitoumukset täyttää ja myös liittyen Euroopan kehitysrahastoon. Äskettäin Yhdyskuningaskunnan hallitus antoi paperin koskien kehitysvälineitä ja hallitus sanoi, että se oli valmis tekemään yhteistyötä tapauskohtaisesti jatkossakin. Ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus sanoi myös, että kumppanit tulisivat pöydän ympärille syystä puhumaan. En tiedä, onko tämä mahdollista. Tällä hetkellä komissio ei pysty keskusteluja käymään, koska näitä neuvotteluja käydään vielä brittihallituksen kanssa, eikä voida kysyä, mitä mieltä komissio on tästä non-paperista, epävirallisesta asiakirjasta, jonka yhdistynyt hallitukseen pani pöydälle, mutta me kaikki tiedämme, että yhdistynyt kunnaskunta on yksi tärkeimpiä sen avun antaja David on tärkeä. Se on ainoa maa, joka on todella sitoutunut 0,7 prosenttiin BKTstä avun antoon. Ja tänä aamuna puhuttiin siitä, miten nämä sitoumukset toteutuvat ja Yhdistynyt oli siellä lähellä 0,7 prosenttia siinäkin vaiheessa, kun mm, talous kasvoi. Eli minusta on suuri harmi. Ja jos yhdistynyt kunnaskunta ei ole mukana, mutta tämä olisi harmi ja menetys myös yhdistynyt kunnaskunnalle. Mutta tänään meillä on täällä paikalla asiantuntijoita James McKay. Hän on Euroopan SCDPM-keskuksen e johtaja ja sitten Claire Godfrey, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisjärjestöverkoston puheenjohtaja. He kertovat siitä, miten he uskovat, että Brexit vaikuttaa kehityspolitiikkaan sekä yhdistyneessä kuningaskunnassa että eu eli ensin ECDPM ja James. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, naiset ja herrat, ja kiitos paljon siitä, että minut kutsuttiin tähän keskustelun mukaan. Kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Toimin ECDPMn palveluksessa Maastrichtissa. Kuulumme viiden aivoajatushautomon ryhmään Euro- eri puolilla Eurooppaa, mukana OID, Lontoossa, Saksan kehitysinstituutti Bonnissa, Intri, Ranskassa, IAI Roomassa. Me olemme pyrkineet yhdistämään ajatuksiamme. Meidän täytyy myöntää, niin kuin Linda Mäkävänkin sanoi, että on hieman vaikeaa määritellä asioita vielä täsmällisesti tässä keskustelussa. En ole varma, että voimme paljonkaan valaista asioita sen lisäksi, mitä te jo tiedätte, mutta tein parhaani. Pyrin kattamaan ne viisi seikkaa, jotka ovat erittäin tärkeitä nähdäkseni. Sitten tarkastan jotakin käytännön pohdintoja ja välittämiä prioriteetteja, kun on kyse neuvotteluista te voitte sitten tiedostaa vielä tämä viestin eteenpäin komissiolle poliittista vaikutusvaltaa, kun tarkastellaan ja avun sirpautumista, niin luvut ovat melkoisen hyvin tiedossa. Yhteinen kuningaskunnan poistuminen johtaa 15 prosentin aukkoon, eli puolentoista miljardin menettämiseen avunantobudjetissa. Kun tarkastellaan maailmanlaajuista kehitysapua. Meidän analyysimme mukaan ensinnäkin yhdistyskuningaskunta on edelleenkin 0,7 prosentin sitoumuksessa kiinni. Tämä on täysin selvää. Kyse on pikemminkin siitä, mihin tuo raha sitten menee. EUn kannalta tietystikin tämä tulee vaikuttamaan EUn asemaan, kun se pyrkii vain 50 prosenttia maailmanlaajuisesta kehitysavusta. EUn osuus tulee todennäköisesti hieman laskemaan. Tämä vaikuttaa myöskin EUn edistykseen, kun pyritään pääsemään tähän BKTL-tavoitteeseen. Iso-Britannia merkittävällä tavalla tähän myötä vaikuttavia vuosina, että lähes oltiin. Tässä on kaksi kielteistä seuraamusta, jotka EUn täytyy ottaa huomioon. Lyhyellä aikavälillä, niin kuin Rova McAvan sanoi, Vaikutukset eivät ole kovinkaan suuria, koska yhdistynyt kuningaskunta pitää kiinni nykyisistä sitoumuksistaan Euroopan kehitysrahaston yhteydessä. Ja kun tarkastetaan uusia rahoituskehyksiä, kaikki riippuu siitä, mitä niiden osalta päätetään. Haluaako EU pitää kiinni sitoumuksesta lisätä ulkomaan apua? Toinen toukokuuta annetaan asiakirjan mukaan vaikuttaa näin olevan. Ja mitä tulee sitten maailmanlaajuisen tilanteeseen kehitysavun osalta, kaikki riippuu siitä, tulevatko muut jäsenvaltiot käyttämään uutta rahaa vai tullaanko kahdenvälisesti asiat hoitavan kuntoon. Kehitysapu varmallisesti katsotuna saattaa hieman muuttua, että rahaa pistetään eri potteihin kuin aiemmin. Poliittisesta painotuksesta Yhdistön kuningaskunta on tehnyt tietyt poliittiset painopistealueet selväksi ei ole Se alue keskittyä kaikkiin köyhimpiin maihin, köyhyyden poistamiseen, konflikteihin, herkkiin alueisiin, mutta kaikkein tärkeimpänä kenties on se, että että yhdysvallan peräänkuuluttaa sitä, että pidemmällä aikavälillä, pidemmällä aikavälillä Yhdyskuningaskunta haluaisi vaikuttaa siihen, kuinka prioriteetteja muutetaan EUn sisällä. Muutkin jäsenvaltiot ovat painottaneet uudelleen painotusta ja nyt pitää muidenkin ponnistella, että painotus pysyy oikeassa asioissa. Tämä asia ei hoidu yhdessä yössä. Todennäköisesti kuitenkin vaikutusta tulee olemaan Yhdysvallan lähdöllä tämän kaikkien Hyvin tunnustaa se, että EUn ja Britannian prioriteetit ovat melko pitkälti, melko pitkälti samansuuntaisia. Tämäkin saattaa muuttua ajan myötä. Tämä tarkoittaisi sitä, että ajan myötä yhteistyötä näiden kahden välillä, yhteistyön näiden kahden välillä muuttuu hieman vaikeammaksi. Tässä valossa Brexitin jälkeen on tärkeää erittäin nopeasti varmistaa hyvä yhteistyön taso niin, että painopistealueet ovat edelleenkin yhdensuuntaisia ja samantapaisia. Asiantuntemus ja tieto, tutkimuksen ja perustuva politiikka on, tieteeseen näyttöön perustuva politiikka on tässä nyt vaakalaudalla. Eurooppalaisia pyrkimyksiä täytyy jatkaa, mitä vaikutuksia tästä Iso-Britannian erosta tulee. Onko Iso-Britannia valmis jakamaan tietämystään EUn kanssa? Annetaanko sille tunnustusta niin poispäin? Tämä on aika herkkä kohta EUn kannalta. Komissio ja muut jäsenvaltiot toivon mukaan pystyvät enemmän ponnistelemaan itse tutkimuksiin ja näyttöön perustuvan poliittisen työn osalta. Poliittinen vaikutusvalta. Uskon, että lähinnä maailmanlaajuisella tasolla sekä Yhdysvallan kuningaskunta että EU tulevat menettämään maailmanlaajuista vaikutusvaltaansa. Tämä on melkoisen selvää kaikille. Ja jälleen kerran tämä on asia, jonka suhteen läheinen yhteistyö tulee erittäin tärkeänä kahden välillä, mikäli halutaan pitää yllä asemia maailmassa. Viimeinen seikka, avun sirpaloituminen. Puhun tästä siksi, että nyt ei ole kyse niinkään siitä, että tähän keskutan siksi, että tästä, etteikö tästä olisi puhuttu monissa asiakirjoissa, jotka liittyvät Brexittiin. Meidän täytyy tunnustaa, että EU instituutiona ja ulkomaan apuita EU antaa, ovat tärkeitä kanavia yhdistää ulkomaan apua Tämä on erittäin tärkeä avun tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta, kun tarkastellaan Pariisin julistusta esimerkiksi ja maailmanlaajuista kumppanuutta avun tehokkuuden parantamiseksi. Ulkomaan avun yhdistäminen on yksi tapa harmonisoida ja saada aikaan parempia tuloksia. Kun Iso-Britannia eroaa tästä puulista, EU-puuli tietenkin pienenee EUn apupotti pienenee. Ja sitten kysytään, mihin Iso-Britannia laittaa rahansa. Saattaa, että Iso-Britannia laittaa rahansa muihin monenvälisiin potteihin, avustuspotteihin, mutta mikäli se itse hoitaa asiat pikemminkin kuin laittaa monenvälisiin potteihin, saattaa, että apu sinun sirvaloituu entisestäänkin. Mikäli apu on riittävän suurta, silloin vaikutusta. Jälleen kerran, mitä enemmän voidaan lisätä yhteistyötä yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä, ja mitä enemmän voidaan sekoittaa toisiinsa tai yhdistää toisiinsa toimia, sitä paremmin voidaan varmistaa harmonisointi ja täydentävyys, ja sitä enemmän voidaan vähentää mahdollisia kielteisiä seuraamuksia. Lyhyesti sitten jotenkin käytännön pohdintoja, mikäli sallitte. Uskoakseni on täysin selvää, kun puhuu viranomaisten kanssa EUn sisällä, niin eh, EUn puolella asiat jatkuvat ennallaan. Ei tämä tarkoita sitä, että EU ja yhteiskuningaskunta lopettaisivat yhteistyön. Olisi hyvin vaikea välttää yhteistyötä käytännössä maakohtaisella tasolla. Hyvin vähän tulee muuttumaan. Muodolliset sopimukset ovat vähemmän tärkeitä. Pikemminkin on kyse edustustojen henkilökunnan välisistä yhteyksistä. Britti edustusto tulevat tekemään yhteistyötä kumppanihallitusten kanssa ja yhteistyötä, yhteistyötä muiden edustusten kanssa. Yhteistyötä jatkumaan paljon juohvammin tuolla tasolla, mutta muilla tasoilla, etenkin mikäli mennään tavallaan poliittiselle tasolle, meidän täytyy olla paljon joustavampia ja käyttää enemmän mielikuvitusta kuin alemmalla tasolla. Tietenkin ehdot muuttuvat. Yhdistön kuningaskunta itse on pitkälti vastuussa siitä, miltä tulevaisuuden näyttää. Isolla Britannia on paljon tarjottavanaan, ja nyt on kyse tarjoajien markkinoista. Iso-Britannian tarjoukset saattavat olla kiinnostavia, jonka kannalta e Iso-Britannia lähettänyt viestiä sen osalta, että se voi jatkossakin tehdä yhteistyötä kehitysasioissa. Muun muassa tämä non-paper-asiakirjan osoitus siitä. On erittäin tärkeä kysymys nähdäkseni tulevina kuukausina, varsinkin kun keskustaa monista rahoituskehyksistä tarkastella sitä, minkälainen tasapaino saadaan aikaan. Yhtäältä halutaan kummankin puolen rahoitusta yhdistää mahdollisimman pitkälti ja toisaalta halutaan pitää kiinni strategisesta valvontamahdollisuudesta ja asioiden hallinnasta, vaikka sittenkin kun on lähtenyt. Eri vaihtoehtoja tietystikin on. Jotkut budjettirahoitmallit ovat helpompia, esimerkiksi erityisrahastot, kehitysrahaston rahoittaminen, sitä on pohdittu MFFn yhteydessä jotkut muut budjettivälineet, esimerkiksi Euroopan rauhanväline, rauhanfasiliteetti on yksi esimerkki yhteistyöstä, joka voi jatkua. Ja minkälaista strategista vuoropuhelmaa sitten näistä vielä käydään. Budjetin yhteistyö on vaikeammin ennustettavaa. Todennäköisesti tämän kaikkein suurin haaste. Minä toivoisin, että EUn toimielimet eivät sulje tätä pois keskusteluista ja että pikemminkin ollaan kekseliäitä ja pyritään katsomaan, kuinka EU-rahoja saadaan budjettirahoitteeseen työhön mukaan. Tästä täytyy vielä keskustella, kuinka tämä hoituisi käytännössä, mutta ei tätä pitäisi sulkea pois. Tässä vaiheessa, kun keskustellaan monivuotisista rahoituskehyksistä, uskon, että vain kysymys on se, että ei pidä sulkea ovia miltään ja sitten kun edistystä tapahtuu, voidaan yksityiskohtia pistää mukaan kuvaan, mutta on tärkeää, että ohje ei suljeta vaihtoehdolta. Sitten vielä pari seikkaa, mikäli EU haluaa tehdä läheistä yhteistyötä yhdistäjän kuningaskunnan kanssa, ja minä kerron millä alueella tämä olisi erittäin tärkeää, niin mikäli budjetti tai off, budjetin ulkopuolista yhteistyötä vain ainoastaan voidaan tehdä, en sulle pois myöskään budjetin, budjetin perustoyhteistyötä, niin budjetin ulkopuolinen se kaikkein helpointa. Vahva argumentti puhuu sen puolesta ainakin jonkinlaista kehitysyhteistyö muotoa pidetään sinulle myöskin usein kun kyse budjettiin perustuvasta, eu talousarvion perustuvasta kehitysyhteistyöstä, pitäisi pitää ovet avoinna myöskin läheiselle yhteistyölle muutoinkin. Ja täytyy varmistaa, että että on avoin artikla monissa rahoituskehyksissä tai erosopimuksissa mahdollisesta yhteistyöstä kehityspolitiikassa. Kiitos. Thank you very much. Suuret kiitokset, kuten aikaisemmin totesin. Yhdistyskunta voitti tämän älyllisen argumentin ja komissio oli hyvin huolissaan tänä aamuna, kun se kuuli, että EU on, ei, ole, ei ole saavuttanut tavoitteitaan älylliseen rahoituksessa ja luultavasti se johtuu sitä, että Lähi-Itään on valunut tämä rahoitus pois Saharan eteläpuoliselta Afrikalta, siis kun kyseessä eivät ole siellä LDC-maat. Tämän jälkeen siirrymme Bondin e, edustajan, tämä Concorden vastaava järjestö yhdistyneessä kuningaskunnassa ja se edustaa kansalaisjärjestösektoria yhdistyneessä kuningaskunnassa. Claire, ole hyvä. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän siitä, että minä ja Bond kautta niin saa mahdollisuuden puhua täällä tänään. Emme saa tarpeeksi mahdollisuuksia puhua tästä aiheesta kansalaisyhteiskunnan edustajana. Tämä on todella hyvin tervetullut mahdollisuus. Kuten kuulitte, Bond on kansallinen kehitysalan kansalaisjärjestöjen verkosto. Yhdistyskunnassa meillä on yli 400 jäsenjärjestöä ja me olemme Concorden brittijäsen. En nyt halua enää toista, mitä täällä on sanottu, vaan aloitan sen pohjalta, mitä James totesi. Se kaikki oli hyvin relevanttia sen osalta, mitä itse aion kohta sanoa. Ja pyrin täydentävällä tavalla puhumaan tästä kontekstista. Minä puhun tässä nyt kansalaisjärjestön, kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta kansanäänestyksestä alkaen olemme olleet yhteyksissä jäsenjärjestöihin ja on puhuttu siitä, mitä halutaan Brexitistä, millaisiin tuloksiin pyritään meille yhteiskuntana, mitkä ovat meidän ehdottomat vaatimuksemme. Meillä on oikeastaan neljä tärkeää aluetta, jotka meitä erityisesti kiinnostavat. Kaikkein tärkein niistä liittyy vahvasti siihen, mistä James puhui – ja se liittyy nimenomaan yhteistyön jatkamiseen. Mielestäni on todella tärkeää, että todella yhdistyneellä kuningaskunnalla ja EUlle on tärkeää jatkaa yhteistyötä niin monilla aloilla kuin vain mahdollista ohjelmatasolla, eli jatketaan näitä, tätä yhteistä ohjelmointia ja toimintapolitiikan tasolla. Ja todella tämä kansainvälinen kehitys on ollut, jolla on tehty tiivistä yhteistyötä viime vuosina toimintapolitiikan alalla ja kansainvälisen agendan osalta. Ne ovat hyvin pitkälle samoilla linjoilla ja myös kansainvälisillä formeilla on yhdessä toimittu. Jos kaikki toimimme yhdessä ja menemme oikeaan suuntaan, niin voimme saada merkittäviä vaikutuksia. Ja sitten joko yksittäin tai yhdessä on tärkeää, että UKon toiminta edelleen johtaa tämä kehityssäädös, köyhyyden vähentäminen ja niin edelleen. Tietenkin EU tulee edelleen noudattamaan tätä kehityssopimuksen tavoitteita ja käsittääkseni edelleen tullaan pitämään kiinni EUn kehityskonsensuksen sitoumuksista. Ja Tietenkin yhteistyö mahdollistaa sen, että yhdistynyt kuningaskunta ja EU voivat laajentaa globaalia vaikutusvaltansa. Tässä nämä asiat ovat todella meille hyvin tärkeitä. Aivan kuten James tässä jo sanoikin, on tärkeää, että tarkastellaan mahdollisimman monia alueita, joissa, jäsen, joissa välineet voisivat olla joustavia ja mahdollistaisivat yhteistyön budjetin ulkopuolellakin ja kumppanuuksia voidaan ajatella, mikäli pohjana ovat ne tavoitteet ja säännöt, jotka tätä työtä sitovat. Se olisi tietenkin parempi. Tämä jatken, jatkuva yhteistyö on yksi asia. Sitten toinen asia, ala koskee sitä, että oli sitten lopputulema mikä hyvänsä, on tärkeää, että, että köyhimmät voivat sitä hyötyä niin, että kehitysapu edelleen tulee tukemaan köyhimpiä, emmekä joudu pahempaan tilanteeseen, missä olemme nyt. Ja tämä pätee apua, kauppaa, investointeja, rahaa, rahoitusta, ilmastoa. Uusia järjestelyjä tulee. Olemme huolissamme siitä, että köyhimmät maat ja köyhimmät ihmiset näissä maissa tulevat menettämään tukea ja Tämä on asia, jota tulemme arvioimaan, kun neuvottelut etenevät. Sitten edelleen kolmas periaate olisi siis se, että siirretään sopimuksia, joista on neuvoteltu aikaisemmin EU-tasolla, että ne otetaan ne UK-lainsäädäntöön ja kun ne eivät ole UKlle relevantteja sopimuksia, niin ainakin on pyrittävä vastaaviin kannanottoihin Yksi esimerkki koskisi elintarvikeapua yleissopimusta. Esimerkkejä tosiaan on tuhansia. No tässä on nämä kolme neljästä periaatteesta. Nyt pääsen tähän viimeiseen tai siihen viimeiseksi. Mutta jos nyt vain näitä kolmea ensimmäistä tarkastellaan, kuten sanoin, emme vielä paljon tiedä siitä, minkälainen lopputulema tässä tulee. Myönteisiä merkkejä ovat ne, että että ei yhdistynyt kuningaskunta on antanut epävirallisen asiakirjan aiheesta, jossa kyllä tarkastellaan tapoja, joilla yhdistynyt kuningaskunta ja EU voisivat jatkaa yhteistyötään mahdollisimman pitkälle. Puhutaan arvoista, sitoumuksista, kestävän kehityksen tavoitteista, ilmastonmuutoksesta, Addiksen asialistasta. Tämä kaikki on hyvin myönteistä. Ja tämä yhteinen ja äh, edustaja toisti parlamentissa hyvin myönteisellä tavalla äh, ja totesi, että yhteistyötä olisi jatkettava mahdollisimman laajasti. Vetäytyminen eu neuvotteluista niin tässä luonnoksessa, joka koski tätä vaihetta neuvotteluja, ei mainittu millään tavalla tätä e- yhteistyötä, joten kuten täällä sanottiin, emme tiedä vielä, mikä on EUn kanta tähän, tähän asiaan, koska sitä ei tuossa luonnoksessa mainittu. Eli ainakaan muodollisella tasolla, virallisella tasolla meillä ei, ei ole tästä vielä tietoa. Sitten näistä uhista. Ihan riippumatta Brexitistä uhkana on se, että että nyt puhutaan paljon enemmän siitä, että apu ja kehitys yhdistettäisiin turvallisuusagendaan sekä yhdistyneessä kuningaskunnassa että EU-ssa. Viime viikolla esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri aloitti tai teki ehdotuksen EUn ja Yhdysvaltojen yhdistyneen kunnan turvallisuusyhteistyötä. Tämä hyödyntäisi kehitysyhteistyön varoja. Ei tämä oikeastaan kuulu kuitenkaan kehitysagendaan millään tavalla. Tämä on aika huolestuttava merkki. Saman, samalla linjoilla MFF lähettää vastaavia viestejä kasvattamalla joustavuutta – tukibudjetin sisällä. Ja näin tukia voidaan helposti kohdentaa oman edun mukaisiin kaupallisiin, strategisiin ja turvallisuushakuisiin tavoitteisiin. Tästä, tässä mielessä olemme huolestuneita, olemme huolestuneita myös tästä takaisin palautetusta varoista, mihin, ni, mihin ne käytetään yhdistyneessä kuningaskunnassa – eli sitä kohdennetaan eurooppalaisiin kumppanuuksiin ja aloitteisiin. Lopuksi vielä haluaisin päästä tähän neljänteen periaatteeseen, joka koskee kansallisyhteiskuntaa ja vaikutuksia siihen. Aivan ensimmäisenä tärkeimpänä, ja tästä syystä tämäkin mahdollisuus nyt on minulle niin tärkeä, on tärkeää, että kansalaisyhteiskunnalla olisi äänensä. Ja se saataisiin kuuleviin ainoastaan, ei ainoastaan omassa maassamme, vaan myös tytär järjestöissä. Meillä ei ole ollut mitään virallisia eh, mahdollisuuksia vielä ja toivomme, että näin käy, varsinkin siinä kohtaa, kun keskustellaan kumppanussopimuksista, koska on hyvin tärkeää, että kansalaisyhteiskunta tuo mukaan omaa osaamistaan, tietojaan, kokemuksiaan näihin neuvotteluihin. Sitten vaikutus yhteistyöhömme EU panostaa erityisesti, panostaa erityisesti tietojen jakoon kehitysyhteistyön puolella ja teemme yhteistyötä kansainvälisellä foorumeilla kansainvälisillä foorumeilla myös eri tavoin ja pyrimme viemään näitä valistuskampanjoita läpi. Iso-Britanniassa on myös yhdet suurimmista kansainlaisjärjestöistä ja, ja kapasiteettia erityisesti kampanjointipuolueella riittää. Kaiken kaikkiaan menetyksiä tällä sektorilla kyllä tulee, mikäli, mikäli siteitä katkotaan ja heikkenemäänkin väliaikaisesti. Mutta meille on kuitenkin tärkeää tiivistää yhteistyötä Brexitin jälkeen, niin että varmistetaan se, että emme menetä voimaamme Euroopan laajuisesti. Sitten lopuksi, lopuksi vielä rahoituksesta. Se kannustaa on ollut aika lailla tästä eh, brittikansalaisjärjestöjen rahoittamisesta, erityisesti komission puolelta – Ehkä on ihan ymmärrettävää, että on olemassa eräs lauseke kansal- brittien kansalaisjärjestöjen sopimuksessa, jossa todetaan, että rahoitus vedetään pois siinä tapauksessa, että, että mitään sopimusta Brexitin osalta ei saada, että tulee tällainen kallion jyrkänne tilanne, koska sitten UK ei enää olisi maksajana mutta se kannustaa todella komission henkilökunnankin keskuudessa vaikuttaa olevan tässä asiassa, koska tietyt jäsenet ovat keränneet varoja EU-ssa ja havainneet, että tämä tilanne on tavat, tulkittu tavalla, joka on johtanut syrjintään. Ja jotkut kansalaiset järjestöt ovat huolissaan siitä, että että ne eivät sitten tule saamaan, mitä ne odottivat. Joten tämä on meille myös tärkeä asia ratkaista. Kiitoksia. Okay, um, thank, you, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kollegat eivät ole täällä ilmoittaneet, että he haluaisivat kysyä mitään tähän asti. Minulla olisi kuitenkin kysymyksiä kysyttävänäni. Ensinnäkin kansalaisjärjestöistä. Tiedän, että te olette Concordin jäseniä tällä hetkellä ja tiedän, että moni britti kansalaisjärjestöllä on myös eurooppalaisia haaroja, ainakin suurimmat niistä niillä on. Ne ovat kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä, on brittikansalaisjärjestöjä. En tiedä, onko Concord avoin muille kuin EUn jäsenvaltioille, eli ehkä jotain voisitte sanoa tästä verkostosta. Aiotteko pysyä EUn kansalaisjärjestöperheessä? Ja, um, niin. Concord on avoin muillekin kuin EU-jäsenille. Ja Bond aikoo pysyä sen jäsenenä. Eli me teemme jatkossakin yhteistyötä, sillä yhteistyömme on osin EUn prosesseja laajempaa jos ajatellaan kansalaisjärjestöperheitä, niin ne kyllä jatkossakin aikovat toimia hyvin saman tapaan kuin tähän asti. Todennäköisesti vähän uudistet tiettyjä seikkoja, eli kuka on johtoasemassa eri aloitteissa, koska yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisjärjestöt olivat johtoasemassa usein, koska ne olivat suurempia Eli Euroopan tasolla ehkä tällaista yhdistyskunnaskunnan vaikutusta on jatkossa vähemmän, mutta kyllä ne aikovat jatkaa siellä mukana aika lailla samalla tavalla kuin nyt. To, um... Kiitos. Ja sitten James, teiltä kysyisin seuraavan, millä on samantapaisia tietoja kuin teilläkin näistä avainasioista, mutta ehkä voisitte kertoa vähän lisää siitä, minkälaisia käytännön vaikutuksia kentällä on. Eli kehitysmaissa yksi uudistus on se, että EUn edustusto siellä on koordinoinut jäsenvaltioita. Onko yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoittanut, haluavatko olla mukana tässä kentällä tapahtuvassa koordinaatiossa niin, että yhdessä jatkettaisiin ponnistuksia. Sitten toisaalta kotonon sopimusta etsimään nyt mitään, enkä tiedä, onko OECPD tehnyt jotain kotonon sopimuksen suhteen. Sehän on peräisin eh, Ranskan, Britannian ja Belgian vanhoista siirtomasuhteista ja Lomen sopimuksista näiden, jotka tämän jälkeen syntyvät. Minä olen ollut yhteydessä johonkin Afrikan maihin, jotka eivät oikein ymmärrä, mitä tapahtuu, kun Yhdysvallan ei enää ole mukana kotonun sopimuksessa. Eli en tiedä, oletteko te tehneet jotain töitä tähän liittyen. Tässä valiokunnassa ei tähän ole panostu ollenkaan. Thank you. Uh... Kiitoksia. Kentällä analyysi, jonka tekisin, on se, että EU ja suurensa EUn edustustoista eri maissa pyrkivät koordinoimaan toimiaan muidenkin kuin EUn jäsenvaltioiden kanssa Norjan ja Sveitsin kanssa esimerkiksi koordinoidaan toimia mainitakseni eurooppalaisia maita, terveys- tai koulutuskysymyksissä tai mistä aiheesta onkin kyse. Tämä to- tapahtuu ihan luonnostaan tämä yhteistyö joissakin vaiheessa. EU haluaa keskustella yksinomaan EU-maiden kanssa. Se on ihan luonnollista, mutta minun käsitykseni on, että varsinkin nämä kaksi mainitsemani maata ovat usein alakohtaisessa koordinoinnissa mukana. Ja kun on kyse budjettitukijärjestelyistä, olisin kuvitellut, että tässäkin yhteistyö toimisi aika luonnostaan. Hiljattain arvioimme Afrikan fasiliteettivälinettä sen osalta, kun puhuin brittivirkamiesten kanssa, heidän, minut, minun kuvat, he melkoisen sitoutuneita siihen, että Afrikan rauhan fasiliteetti jatkuu ja keksitään hyviä tapoja – jolla voidaan tehdä yhteistyötä sen osalta Euroopan unionin kanssa. Kuinka tämä tarkalleen sitten toteutuisi, on vielä avoin oleva kysymys tässä vaiheessa, mutta ainakin kun on kyse Afrikan rauhanvälineestä, on tärkeää etsiä yhteistyötapoja, koska yhteisön kuningaskunta ja Ranska ovat kaikkein suurimpia toimijoita tässä suhteessa. Ne ovat täydentävät toistensa toimia kun erilaisia toimia on tuettu Afrikassa. Se on se, että Afrikan unioni arvostaa kummankin osapuolen panosta. Tämä on yksi osa-alue, jolle olisi erittäin tärkeää jatkaa yhteistyötä, ja tätä rautetaan Euroopan kehitysrahastosta. Kotonun sopimuksesta sitten. Uskon, että tässä tämä homma menee arvailun puolelle. Tavallaan tämä avaa enemmän mahdollisuuksia siksi, että tämä ei ole osa perussopimuksen alaisia asioita. Kyse on kansainvälisestä sopimuksesta yhtäältä, kyse on AKT-maista, mutta tämäkin saattaa muuttua. Joitakin uusia maita on tulemassa mukaan, uusia AKT-maita, esimerkiksi Itä-Timor, aivan hiljattain. Ja mikäli hieman käyttää mielikuvitusta, ja on rohkea ajatuksissa, niin voi hyvinkin kuvitella, että Euroopan puolellakin tapahtuu samanlaista, mutta nyt minä vaan spekuloin. Mutta mikäli halutaan puhua eurooppalaisesta yhteistyöstä akt kanssa, niin miksi kutsuttaisi kaikki Euroopan maita mukaan? Mutta hieman tässä täytyy pinnistellä aivojaan, että tuon mielikuvan saa syntymään. Mutta jäsenvaltiot voisivat tätä pohtia Yhdistyskuningaskunta ja Ranska ovat kuitenkin olleet kaikkein suurimpia AKT-EU-yhteistyön edistäjiä. Toivoisin, että tällainen ajatus ei täysin tule tyrmätyksi. Mikäli Euroopan kehitysrahasto pysyy budjetin ulkopuolella, nykyehdotuksen vaan näin todennäköisesti ei käy, niin ei ole ensimmäistä kertaa, kun sen siirtämistä EUn talousarvien toistaiseksi. Se on aina hylätty tämä ajatus, mutta nyt olisi kenties hyvä ajatus, että sitä ei pistetä EUn talousarvion mukaan, vaan katsotaan, kuinka siihen voidaan saada rahaa muiltakin mailta. Tai sitten pyritään läheiseen yhteistyöhön EKR-rahan suhteen, EKR-rahan ja muiden lähteiden kanssa. Tässäkin kohtaa katson, että mikäli eurooppalaiset instituutiot ja jäsenvaltiot erityisestikin, koska ne ovat kuitenkin allekirjoittaneet sopimuksen, mikäli tässä nämä kaikki halutaan harjoittaa mielikuvitusta ja ovat halukkaita yhteistyötä yhteiskunnan kuningaskunnan kanssa, niin kyllä, tässä voidaan käyttää enemmänkin mielikuvitusta kuin mitä perussopimus sallii kotonun sopimuksen valossa esimerkiksi. Sehän on hallitusten välinen sopimus. Tässä, siinä on paljon enemmän liikkumavaraa, mutta hieman tässä tarvitaan kyllä mielikuvitusta ja poliittista tahtoa. Niin, yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen pitää tehdä selväksi, mitä se haluaa, eli pitää laittaa pöydälle se, mitä halutaan, eli tarvitaan ihmisiä neuvottelemaan. Kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa tästä asiasta tämän jälkeen, eli kiitos tästä ja varmasti palaamme tähän asiaan jossain vaiheessa. Kiitos siitä, että tulitte tänne paikalle tänään. Okay, colleagues, we'll go to our last item. Hyvät kollegat, näin pääsemme viimeiseen kohtaan. Iltapäivän esityslistalla kyseessä on kohta 14, eli digitalisaatio kehitystä varten, köyden vähentäminen tekniikan avulla. Me olemme päättäneet tehdä oma aloite mietinnön tässä, tästä asiasta ja siksi olemme kutsuneet paikalle tänään asiantuntijoita. Meidän esittelemme on Bogdan Venta tämän asian osalta Itse asiassa viime viikolla Ugandassa näimme, miten uutta tekniikkaa käytetään koulutuksessa. Ihmisiä koulutettiin virtuaalitodellisuuden avulla Ugandan syrjäisimmillä seuduilla. Sinne oli viety virtuaalitodellisuuskoulutusta sen sijaan, että ihmiset vietäisiin Etelä-Uganda, joka on hyvin kallista, kun ei edes lentokoneita, niin siellä oli tällaista virtuaalitodellisuutta ja nuoria koulutettiin sen avulla. Eli tämän näimme viime viikolla. Kaikkia tiedämme, minkälainen vaikutus kännyköillä on ollut monen köyhimpään maailman maahan. Kun ensimmäistä kertaa kävin Afrikassa kauan sitten, oli hyvin hankala televisioverkkoa käyttää, mutta nykyään syrjäisimmilläkin Afrikan alueilla voi soittaa kännykästä. Minä sanoin jopa näin vitsinä miehelleni, että kuuloi paremmin kuin usein silloin, kun keskissä Lontoossa soitan hänelle, kun siellä on niin paljon ihmisiä verkkoa käyttämässä. Niin EU ja sen jäsenvaltiot tukevat digitalisaatiota, EU-Afrikka digitalisaatio erityisrahaston kautta ja myös EKRn ja DCIn avulla. Meillä on paikalla täällä äh, Björn Richter, joka on Saksan GIZ äh, kehitysviraston johtaja ja Arti Holla, joka on äh, EMEAn pääsihteeri. Voitte ehkä itse kertoa, mitä EMEA tarkoittaa. Minä en sitä tiedä. Paikalla on myös Erin Bonn Euroopan komissiosta, joka kertoo meidän, mitä DEPCO-pääosasto tekee tässä asiassa. Eli ensin herra Richter GIZistä. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun asiasta puhutaan. Meillä ei ole mitään asiakirjoja vielä tässä. Me tarvitsemme tietoa, jotta voimme identifioida ne aiheet, joilla eniten voidaan vaikuttaa. Nyt puhutaan seuraavista EUn rahoitusvaiheesta ja puhutaan siitä, mihin rahat pitää laittaa. Kun raha on vähän, niin pitää päättää, mihin se kohdennetaan, ja siksi haluamme asiantuntijoilta apua. Herra Richter, olkaa hyvä. Um, it's definitely... Kiitos oikein paljon. On todellinen ilo puhua täällä tänään. Ja on oikein mielenkiintoista, että Euroopan tasolla suhtaudutaan vakavasti tähän asiaan. myös Euroopan neuvoston kokouksen jälkeen viime vuonna se, että pääsimme tähän ottamaan kantaa. GIZ on ohjelma, jolla annetaan neuvoa Saksan kehitys yhteistyövirastolle. Ja jos ajatellaan sitten D4Dtä, niin sillä on olemassa asiakirja, jonka tarkoituksena on valjastaa kehityksen tekninen puoli. Se on, sen tulevaisuus on digitaalinen, näin voidaan saada lisää tehokasta toimintaa, mutta on myös sellaisia tapauksia, joissa on käytetty tätä uudenlaista lähestymistapaa. Saksassa on vielä uusi asia tarkastella asioita näin, eli että mietitään, miten digitaalisuudesta voidaan saada nopeasti hyötyä. Tämä siis liittyy innovaatioon ja demokratiaan ja liikkumaan joutuneisiin ihmisiin ja pakolaisiin. Kyseessä on myös työpaikkojen luomisasia ja ihmisoikeudet ja osallistuminen. Mitä tulee täytäntöönpanoon, voimme kertoa, että digitaaliasiat etenevät eh, GIZn hankkeissa. Tällä hetkellä näitä hankkeita on 193 80 maassa, missä siis on tällaisia digitaalisia osioita. Tämä liittyy hyvään hallintoon myös terveyteen ja koulutukseen. Näillä aloilla on eniten lupaavia kokemuksia ja eniten on pyydetty myös digitalisointia. Eikä pidä ajatella, että e, kehitys on sellaista, että joku menee sinne ja vie sitten näitä tietoja, vaan jo alusta alkaen halutaan digitaalisia järjestelmiä. Nyt käytetään digitaalisia hallintojärjestelmiä sosiaalisissa eh, medioissa ja geodataa eh, ja sitten hallintoon liittyvät tietojärjestelmät ja sitten on näitä eh, sovelluksia eri älypuhelimissa. Nämä tällaiset tekniikan muodot eivät välttämättä aina ole paras tapa osallistua kehitysyhteistyöhön tai ottaa niitä mukaan kehitysyhteistyön, vaan nämä viisi ensimmäistä seikkaa ovat parempia ja viimeisen osalta pitää vielä miettiä, tarvitaanko ehkä sääntöihin jotain muutoksia, jotta niitä voidaan käyttää. Tiedämme, että digitaalisuus eh, toteutuu projektien kautta ja siksi meillä on viisi eri hanketta, jotta voimme näyttää, minkälaista potentiaa meillä on digitaalimaailmasta – ja sitten voimme kertoa vähän siitä, mitä olemme oppineet, jotta voidaan käydä keskustelua. Ensimmäinen menestystarina, jonka haluaisimme kertoa, on G20-aloite, eli e, sähköisiä taitoja tytöille. Tämä on G20 e, aloite Saksalta puheenjohtajavaltiona, jotta tytöt ja naiset voisivat saada lisää digitaalista tietoa niin kutsuttu hekaton on tässä ollut käytössä, kun on mietitty sitä, miten voidaan hyviä ideoita käyttää tyttöjen ja naisten hyväksi. Ja tässä on kansleri Merkel antanut voittajalle, antamassa voittajalle palkinnon ja on pyritty saman aikaiseksi työkalupakki jonka avulla tytöt ja naiset saadaan paremmin mukaan ammattikoulutukseen ja yritysten perustamiseen. Ja meillä on myös portfolio yhdessä muiden 20 eh, jäsenvaltioiden kanssa. Tämä on nettisivustolla He Skilled for Girls. Ja tässä Unilever, eh, Siemens ja muut ovat olleet G20-maiden kanssa mukana. Tämä pöytäkirja viime vuonna allekirjoitettiin ja se toteutuu nyt jo kentällä. On erilaista koulutusmateriaalia ja opetusaineistoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Etelä-Afrikassa, Mosambikissa ja Ugandassa tätä on viety eteenpäin tänä vuonna. Ja sitten toinen kysymys liittyy uusien yritysten perustamiseen. Nämä uudet yritykset tarvitsevat tukea, mutta eivät ainoastaan sieltä yritysten perustamisen puolelta, vaan on ajateltava myös palveluiden tarjoamista. Me olemme tehneet kahdeksan yrityksen kanssa yhteistyötä, ACB, IBM ja Orange tunnetaan hyvin, mutta on myös tällaisia työtilojen tarjoajia Etelä-Afrikasta ja sosiaalisen tuen tarjoajia. Sitten saatiin aikaisemmin tämä Make IT-verkosto, joka on Keniassa ja Nigeriassa nyt toiminnassa, mutta myöhemmin se tulee myös Kaanaan ja Tunisiaan. Tarkoituksena ei ole tukea yritysten perittämistä sinänsä, vaan sitä koko ajatusta, että nämä yritykset voivat tuoda uudenlaista ajattelua mukanaan. Ja tämä onnistui aika hyvin, koska ensimmäiset eh, mm, hankkeet saivat niin kutsutua riskipääomaa ja saivat myös työpaikkoja ja sitomuksia yrityksiltä. Nigerian presidentti pyysi apua siihen, että perustettaisiin tällainen yritys, uusien yritysten verkosto ja on tärkeää, että pystytään tekemään tällaista yhteistyötä, jotta ympäristöstä tulee kestävää. Ja sitten kolmas asia liittyy terveydenhuoltoon. Meillä on tämä saksalainen Helmat-instituutti mukana ja Ekovasin alueella afrikassa meillä on pandemioiden eh, hallintatilanteita, eli tässä jos Länsi-Afrikan alueella tulee pandemia, niin pyritään antamaan ihmisille tietoa sosiaalisen median kautta siitä, mitä he voivat tehdä, miten voidaan ennaltaehkäistä tautien leviämistä. Ja näin on tehty jo eh, Länsi-Afrikan alueella ja jatkossa aiotaan jatkaa näin. Ja usein kun digitaalisuudesta puhutaan, puhutaan lennokeista ja jos ajatellaan lennokkeja teknisinä välineinä, niin meidän pitää ajatella, miten voidaan tukea maita. Lennokkien avulla yksi on tansanialainen idea, että lääkinnällisiä tuotteita, lähinnä verta ja verituotteita voidaan toimittaa maaseutualueille. Tässä on saatu DHLltä tukea, mutta myös Tansanian Eh, osastolta ja vaikuttaa siltä, että jopa seitsemän kiloa voidaan eh, näin siirtää toimittaa kohdennetusti. Jos tämä pilottihanke onnistuu, niin ehkä näin voidaan toimittaa lääkkeitä myös konfliktialueille ja maaseutuasoille. Tätä on kokeiltu Tansaniassa, mutta tietysti se voi olla paljon laajempikin. Rondan hallitus tunnetaan hyvin siitä, että se pystyy edistämään THLn antamia palveluita. Tässä annettiin neuvoa ja edesautettiin lennokkien käyttöä ja nyt lennokit ovat Ruandassakin käytössä kehitysyhteistyössä. Ja siellä on oma kumppani, joka panee tätä täytäntöön Meillä on tämä Smart Africa-sihteeristö, joka on ollut hyvin aloitteellinen. Se on yksi tärkeimpiä Afrikan laajuisia aloitteita, jotka edistävät digitaalista kehitystä ja kollegat, jotka tulivat juuri Transform Africa huippukokouksesta, siellä kävi ilmi, että hallitukset ovat kovin sitoutuneita tähän. Se ei ole vielä Afrikan unionin laajuinen, mutta todella merkittävä. Ja sitten kolmas tai neljäs seikka tässä – on hallinnointijärjestelmät, joita voidaan käyttää, jotta lisätään avoimuutta. Tätä käytetään yhdessä Bangladeshin kumppaneiden kanssa, oikeusministeriön e, kanssa, jotta voidaan paremmin tarkastella oikeuden toimintaa siellä niin, että vastuuvelvollisuus toteutuu. Ja tässä nettisivulla käydään läpi käsiteltyjä tapauksia ja tiettyjen vankien eh, vapauttamista. Tätä on käytetty aika paljon ja se on myös Bangladeshissa käytössä eri muodoissa. Nämä ovat vain esimerkkejä, mutta mm, jos ajatellaan ministeriötämme, niin kyllä näistä esim. ministeriön ajatellaan, niin kyllä nämä esimerkit auttavat ymmärtämään, miten digitaaliasioissa voidaan edetä. Me olemme tästä täytetön panosta oppineet viimeisen viiden vuoden aikana, että digitaalinen kehitystyö kaipaa uudenlaista kumppanuutta, olipa kyseessä hallituksesta tai yritykset joka tapauksessa ovat uudenlaisia, eikä voida käyttää vanhoja kehitysyhteistyömalleja sinänsä. Joskus tarvitaan mukauttamista, joskus ihan uudenlaisia muotoja. Tekniikka voi tulla myös uusien kohderyhmien käyttöön maaseudulla tai haavoittuvien ryhmien käyttöön, mutta tähän tarvitaan aikaa ja kykyä räätälöidä näitä ratkaisuja aika usein. on niissä maissa, joissa on jo digitaalisia muutoksia tapahtunut eh, Keniassa ja Etelä-Afrikassa ja muualla. Puhutaan vain näistä maista, mutta pitää mennä laajemmallekin ja maaseutualueille, koska siellä on paljon enemmän potentiaa kuin mitä olisi voitu ajatella. Ja sitten kolmas seikka on se, että digitaalisia hankkeita Eh, pyydetään paljon. Minä olin vuosi sitten Pakistanissa töissä. Pakistanille ei sovi, sovi se, ettei saada digitaalista tukea. He tietävät, mikä on nyt eh, uuden aikaista heitä he eivät halua, että heitä pidetään kakkosluokan maana, vaan ykkösluokan maana. Digitaalinen ympäristö on jo globaalia ja mm, se, mistä puhutaan Saksassa, on myös Pakistanissa todellisuutta. Tähän tarvitaan uudelleen lähestymistapa, koska digitaalisuus ei jää rajojen taakse, vaan se leviää kaikkialle. Ja miten sitten me vastaamme meidän virastossamme? Meillä on uusia hankkeita, mietimme uudenlaista tekniikkaa, kuten blockchainia, tarkastellaan sitä, mitä voidaan tuollakin käyttää. Kaikkiaan tästä asiasta puhuvat, mutta ei ole vielä selvää, minkälainen ratkaisu voidaan tähän asiaan löytää. Tämä on siis tämä lohkoketjuasia. Jos ajatellaan vaikka 120 eh, työtilaa, jotka ovat verkottuneita ympäri maailman, niin tässä tällaisetkin seikat on huomioitu, eikä niitä enää voi unohtaa. Sitten on tämä uusi digitaali osastomme, joka on tulossa. Siellä on uutta henkilöstöä. Tässä uudistetaan sisäisiä IT-järjestelmiä, jotka eivät ole enää ajan tasalla. Tämä näkyy myös monessa muussa teknisessä virastossa, että tällaista tehdään. Ja sitten neljäs aihe. Mielenkiintoisena asiana on se, että Keitsiet on päättänyt ei niinkään valtavirtaista digitaalisuutta kehitykseen, vaan että digitaalisuus olisi ihan automaattista. Eli kyse ei ole siitä, pitääkö digitaalisuus ottaa käyttöön vai ei, niin kuin muut aiheet, vaan lähdetään liikkeelle siitä, että Gates ja tässä digitaalisuus on aina standardi, josta lähdetään liikkeelle. Ja jos niitä ei käytetä, niin sitten pitää taas selityksiä siitä, miksi näin ei tehdä. Eli tämä on uusi ajattelutapa Saksan kehitysyhteistyössä, mutta nyt näin halutaan toimia. Enää emme ajattele, että digitaalisuus on vain mukava väline, vaan digitaalisuus on jo sellainen asia, jota kumppanit todella pyytävät, eli sen on toteuduttava. Eli nämä 193 hanketta, joista puhuttiin, niin niistä pitää siirtyä siihen, että kaikessa kahdessa tuhannessa hankkeessa, mitä me ajamme digitaalisuuden, on toteuduttava. Eli me sitten muutaman vuoden kuluttua taas tulemme takaisin tästä tehtävästä kertomaan. Minä haluan kysyä tästä blockchainista, lohkoketjusta, en tiedä mikä se on. Ehkä olen näin, joka ei sitä tiedä, mutta voisitko kertoa? A couple of technology like... Fintechs ja muut, muut tekniikat sellaisia, joissa käytetään lohkoketjuja, blockchainia, kun keskustellaan teknologian mahdollisuuksista. Tämä on erityistyyppistä teknologiaa, joka varastoi tiettyjä päätöksiä, tiettyjä tietoja eri tietokoneille, joten tiedot ovat jäljitettävissä, aineisto on jäljitettävissä. Ja se on eri muodossa. Eri muodossa voidaan ottaa käyttöön lohkoketjuja, blockchaineja. Mikä niistä puhutaan investointipankin kanssa esimerkiksi, niin siitä puhutaan potentiaalisena vaihtoehtona joka voisi luoda uuden rahoitusjärjestelmän, koska ne maastavat sen, ainakin teoriassa, sen, että joka ikinen ihminen saa pankkitilin ilman, että heidän tarvitsee avata pankkitiliä. Henkilö, joka maaseudulla Tansaniassa saa kännykkäänsä pankkitilin. Tämä on tulevaisuutta. Kuinka tämä sitten hoidetaan kuntoon? Tämä on äh, kehitysyhteistyön asia. Kyse on teknisestä välineestä, joka on erittäin kunnianhimoinen. Se vie paljon energiaa ja paljon teknistä tietoa tarvitaan sen täytäntöön panemiseen, mutta silloin on valtavasti potentiaalia. Sen avulla voidaan mahdollisesti ottaa valtaisa harppaus eteenpäin rahoitussektorilla. I think I understand a little bit. I'm not... Ehkä nyt ymmärsin hiukan, en välttämättä sataprosenttisesti pitää nähdä tämä toiminnassa ja sitten ymmärrän, mistä on kyse. Eli tämä on ikään kuin... How to implement Hyvä ehdotus, että voisi täytäntöön. GSA on pistänyt Georgiassa blockchain-teknologian täytäntöön. Tuomioistuimen päätökset arkistoidaan digitaalisiin arkistoihin. Tekemällä näin blockchain-teknologian avulla periaatteessa muistan sen, että oikeusjärjestelmä oikeusjärjestelmä on ikään kuin aivot, joita ei voi deletoi, niin, ei voida tuhota. Tieto pistetään blockchainiin, joka sijaitsee eri tietokoneilla eri formaateissa Sitä ei voida poistaa eikä tuhota, joten olemassa jäljitettävässä oleva arkisto, jota ei voi tuhota. Klassinen esimerkki on Latinalaisen Amerikan maarekisteri. Nähdäkseni Argentiina on tällä hetkellä pistänyt täytäntöön tällaisen maarekisterin, jonka joka ikinen voi nähdä mikäli maarekisterissä tapahtuu muutoksia, näkee myöskin kuka on tehnyt tämän muutoksen ja miksi. Tämä mahdollistaa sen, että avoimuus paranee. Tämä on tekni, teknisestä täytäntöönpanosta riippuvana siihen kerran. Tässä vastaus ensimmäisen kysymyksen. Nämä ovat teknisiä välineitä, joita täytyy vielä käyttää. Ja ne täy, niistä täytyy katsoa, mitä lisäarvoa niille on kehitysyhteistyössä ja kaiken tyyppisen täytäntöpan yhteydessä. Kyse on teknologiasta, jolla saattaa olla tulevaisuutta. Argumentoisin kenties sillä tavalla, blockchain-teknologia täytyy vielä tarkastella, onko se sellainen ratkaisu, jota voidaan ottaa käyttöön suurella mittakaavalla, että se voidaan soveltaa, mutta noin pitkälle ei vielä ole päästy. Thank you very much. We'll go to our second speaker. Kiitos. Ja sitten viimeinen puhuja, eli kyseessä on rouva Holla, ja hän on EMEAN, eli Euroopan ja Lähi-idän satelliittioperaattoreiden järjestön pääsihteeri. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Totta, olemme EMEA, satelliittioperaattoreiden järjestö. Siinä on Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka mukana, mutta tämä on kuitenkin Brysselissä toimiva järjestö, joka antaa – jossa on mukana mm, televiestintäpalveluita tarjoavia satelliittitoimijoita koko maailmassa. Tärkeimmät ovat eurooppalaisia ja ne ovat ESOssa mukana. Eli siis Eurooppa, lähi ja Afrikka. Minä sain väärää tietoa. Ei siis Aasia, vaan Afrikka. Tämä on ihan loogista, jos ajattelee meidän keskustelumme. Olkaa hyvä. Meidän roolimme on olla yhteydessä politiikan päättäjiin, jotta he voivat ymmärtää, minkälaisia teknisiä ratkaisuja on ja kaikenlaista tapahtuu, on vähän vaikea tietää, mitä ymmärtää. Ja hallitukset ja poliittiset päättäjät voivat tehdä päätöksiä tältä pohjalta oikealla tavalla omalla alueellaan. Kaikki tiedämme, kuinka vaikeita tilanteita on ja kuinka paljon epätasa-arvoa on kaikkialla maailmassa ja digitalisaatio on tuolla avainasemassa tätä varten. Noin 4 miljardia ihmistä ei pysty käyttämään internettiä tänä päivänä ja suuri syy tähän on se, että ei ole tarpeeksi viestintäinfrastruktuuria kaikkialla, kaikissa maailman maissa. Ja kun satelliitit sijaitsevat avaruudessa, yksi satelliitti pystyy näkemään ja tarjoamaan palveluita kolmas osalle maailman pinta-alasta, maapallon pinta-alasta, ja tämä tuo mukanaan erilaisia etuja, eli satelliittiviestintä ei tee eroa sen välillä, asuuko ihminen eh, jossain mm, harvaan asutulla alueella, saarella tai vuoristossa. Ja se, mitä maksaa ihmisen yhteys, jos hän asuu kaupungissa tai jossain maaseutuasolla, on ihan sama. Tarvitaan vain satelliitti antenni lautasantenni, jonka ehkä tunnet, kun ihmisiä niillä on joskus kotonaan, ja sitten tällainen modeemi kotona. Satelliittien laaja kattavuus tekee niistä hyvän tavan olla yhteydessä kehittyvissä maissa, mutta koska se on näkymätöntä infrastruktuuria, joka on avaruudessa, niin moni ei ole tietoinen siitä, kuinka satelliitit toimivat tai mitä hyötyä niistä voi olla. Itse asiassa jäsenet ovat jo 20 vuotta kehitysmaissa tehneet mahdolliseksi yhteydenpidon ja tekniikka on kovasti tänä aikana kehittynyt, paljon innovaatiota on tullut ja paljon uudenlaisia palveluita tarjottu. Minä ajattelen, että ehkä kuvat ovat sanoja selkeämpiä. Minulla on siksi täällä kolme kuvaa, josta käy ilmi, miten jotkut jäsenjärjestöt toimivat. Tässä on esimerkki digitaalista rahoituksesta, eh, inkluusiosta, koska on hyvin tärkeää voida saada pankkipalveluita ja eh, siirtää rahaa tileille. Tämä on tärkeää, että voidaan rahoitusmaailmassa ja taloudessa kehittyä. Ja tässä on tällaisia mahdollisuuksia, joita Meksikon televiestintä eh, on käyttänyt. Näin on tuotu syrjäisten alueiden ihmisille pankkipalveluita. Eli tuolla on näitä lautassa antenneja näiden pakettiautojen katolla ja ihmiset käyvät siellä pankissa, tekevät siellä tilisiirtoja tai saa ottavat niitä vastaan. Jos esimerkiksi kehittyneissä maissa olevat sukulaiset lähettävät rahaa MoneyGramin tai Western Union tai jonkun muun kautta, eli he ovat näin mukana sitten digitaalimaailmassa. Ja toinen liittyy sähköisen terveydenhoitoon tämä kuva. Tässä on kelluva sairaala, joka on satelliitin kautta yhteydessä internettiin. Tämä on Bangladeshin äh, rannikolla liikkuva laiva. Se on äh, etäsairaala. Ihmiset käyvät siellä ja heillä antaa diagnooseja ja heitä hoidetaan ja siellä tehdään jopa pieniä leikkaustoimenpiteitä. Lääkärit, jotka ovat siellä laivalla, voivat satelliitin kautta olla yhteydessä, lähettää ihmisten diagnoosia ja sairauskertomuksia eteenpäin ja sieltä ne menevät maan pääkaupunkiin. Ja näin pystytään näitä ihmisiä palvelemaan. Ja se mikä on tärkeää, että jos tämän tyyppisiä ratkaisuja ei olisi, niin nämä yhteisöt, niiden tilanne on sellainen, että siellä voi olla ihmisiä, jotka eivät ehkä koko elämänsä aikana saa minkäänlaista diagnoosia tai hoitoa. Eli tällä on ihan dramaattinen vaikutus näiden ihmisten elämän laadun parantamiseen, koska laivat liikkuvat siellä saarten välillä ja palaavat toistuvasti samaan paikkaan, niin siellä on myös jatkuvuutta ja tämä on tärkeää. Tämä ratkaisu pohjautuu SatMed eh, alustaan, ja se on ollut kymmenessä paikassa käytössä, ja tässä on Afrikan ja Aasian maita ja niin poispäin. Ja viimeinen esimerkki on tämä eh, mobiiliyhteydenpito, niin kuin sanotte puheenjohtaja. Kaikki tiedämme, että eh, kun ihmisille kännykään antaa, niin ei tiedä, miten se voi heidän elämänsä vaikuttaa. Kyseessä voi olla maanviljelijä, joka tarkastelee viljan hintaa, tai joku vain soittaa rakastetulleen. Eli tässä on paljon potentiaa, mutta jotta syrjäiset seudut voivat olla yhteydessä muihin seutuihin, niin tarvitaan näitä eh, torneja, joita on rakentaa sinne antennia varten, tai sitten on löytyy joku muu tapa päästä internettiin. Ja tässä voitte nähdä, miten satelliitin kautta tämä yhteydenpito hoituu. Teidän pitää muistaa, että kaupunkialueiden ulkopuolella Afrikan ja Aasian tyyppisillä alueilla toimii satelliitin kautta, vaikka sitä ei näe. Tässä esimerkissä satelliittioperaattori on pannut antennin paikalle ja rakentanut tämän eh, aseman. Tietysti siellä tarvitaan eh, aurinko energian tuottamaa sähköä, koska sähköä tarvitaan ja niin sitten on myös varmistettava näiden tällaisten eh, paikkojen turvallisuus ja on varmistettava, että ne ovat kestäviä. Tässä on valokuva ensimmäisestä puhelusta, joka soitettiin tätä kautta. Tämä oli Kongossa ja siellä oli kyllä, jossa ei ollut minkäänlaista yhteyttä aikaisemmin ulkomaailmaan ja muutamassa viikossa <clears throat> tämä muuttui täysin. Nämä ovat eurooppalaisten yritysten mahdollistamia tapauksia, mutta miten tätä voidaan laajentaa ja miten sitä saadaan kestäviä? Mitä voidaan tehdä täällä, jotta ne neljä miljardia ihmistä, joilla ei mitään ole, voivat jotain saada? Ei riitä, että tekniikalle annetaan oma roolinsa. Ei tämä yksin toteudu, vaan tarvitaan konkreettisia toimia. Ensimmäinen näistä ja tärkein on se, että pitää tietoisuutta lisätä päätöstentekijöiden joukossa siitä, minkälaista kehitystä on ollut ja miten tämä voidaan panna ottaa käyttöön. Tämä koskee satelliitteja, jotka ovat näkymättömiä, mutta on muitakin asioita. On esimerkiksi Y-gig. Kaikki tietävät Wifiin eli wi fi mutta sitten seuraava vaihe on Y-gig, gig jonka kautta voidaan saada gigabittien bitessä lasketaan tietoa, eli tässä nopeasti mennään seuraavaan vaiheeseen ja tämä poissa silmistä. Poissa mielestä ajatus myös pitää paikkansa, että jos poliittiset päätöksentekijät eivät ole tästä tietoisia, niin eivät he myöskään pysty tekemään sellaisia päätöksiä, joilla voidaan edistää tällaisen tekniikan käyttöä ja siksi on varmistettava, että tekniikka on ihmisten käytettävissä ja että se on kohtuuhintaista. Ja tässä liikkeellä on siitä, että annetaan tietoa sen olemassaolosta ja sen tärkeydestä. Jos ei ole eh, satelliittitekniikkaa, niin ei pystytä maaseutualueilla eh, kasvamaan. Satoja esimerkkejä on tällaisia, mitä olen teille näyttänyt, mutta monessa paikkaa on mahdotonta tätä käyttää, koska on sääntelyä asetettuja esteitä ja me uskomme, että nämä johtuvat siitä, että nämä esteet, että ei ymmärretä, kuinka tärkeä tämä on, ei ymmärretä, minkälainen vaikutus tällä tekniikalla voisi olla, minkälaista edistystä ne voisivat saada aikaiseksi, niin sitten ei tällaisia esteitä asetettaisi. Yksi on esimerkiksi se, että e, toimiluvat ovat hyvin kalliita, jos operaattori maksaa valtava mm, hinta kustakin lautasantennista. Niin esimerkiksi Meksikossa oli kunkin Eh, pakettiauto päällä, useampi antenni ja tämä sitten johtaa siihen, että joko kuluttaja joutuu sitten tästä maksamaan tai sitten tätä ei ota käyttöön ollenkaan. Ja syrjäisellä alueella ei usein ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin satelliitit. Ja tämä tarkoittaa sitä, että näin taloudellinen kasvu ei voi onnistua. Ja sitten toinen seikka on se, että rahoituksen on oltava saatavissa. Usein ajatellaan, että infrastruktuuria ei ole, joten pitää antaa rahoitusta infrastruktuuria varten. Tämä olisi aika selvä päätelmä. Satelliittitekniikan osalta tärkein investointi on jo tehty. Satelliitit ovat jo siellä avaruudessa tämä asia oli Euroopan unionissa esillä. Tämä selitettiin komissiolle ja he ymmärsivät, että ei tarvita ainoastaan Eh, rahoitusta infrastruktuurin pystyyn panemiseen, vaan myös siihen, että voidaan saada yhteys tämän infrastruktuuriin. Eli näiden satelliittien osalta kyseessä ovat nämä antennit ja se pieni laatikko. Ja me ovat muutaan 100 euroa, vaan josta verrataan niihin miljooneihin miljardeihin, joita eh, lasikutu maksaa tai mobiiliyhteydet. Tämä on ehkä pieni yksityiskohta, mutta tämä on kuitenkin suuri este sekä EU:ssa että muualla. Meidän pitää tehdä yhteistyötä kehitysmaiden hallitusten kautta, jotta voidaan varmistaa, että pitkän aikavälin sosiaalisen inkluusion ohjelmia käytetään ja niiden avulla pyritään pääsemään eh, tavoitteisiin joko mm, terveydenhoidon, koulutuksen tai vaikkapa maatalouden alalla sähköisessä muodossa ja näin voidaan antaa puitteet investoinnille ja sen edistämiselle. Tämä mahdollistaa sen, että tämä yhteyksien aikaan saaminen edistää niitä markkinoita, jotka ne tuntuvat parhaiten, jos ajatellaan tätä esimerkkiä näistä mobiiliyhteyksistä. Tässä on sellainen keskus, jonka ovat paikalliset ihmiset panneet pystyyn ja jota he sitten, jonka he pitävät käynnissä. Eli tämä antaa uusia Eh, mahdollisuuksia heille. Siellä on uusia eh, palveluntarjoajakin sitten ihmiset pystyvät olemaan yhteydessä, eli näin pystytään etenemään myös näissä kestävän kehityksen tavoitteissa. Yksi asia pitää pitää mielessä, sen olemme oppineet, kun olemme tehneet yhteistyötä hallitusten kanssa eri puolilla maailmaa. Eli he kertovat, että meidän pitää tehdä nyt valinta. Meidän pitää keskittyä 5G, emme voi tähän digitaaliseen kuiluun keskittyä, tai sitten sanotaan, että digitaalinen kuilu on pääasiassa, emmekä voi miettiä tulevaisuutta. Ei tämä suinkaan ole väärin, on olemassa erilaisia digitaalisia prioriteetteja, mutta ne ovat kaikki prioriteetteja, eikä tarvitse ajatella, että nämä tavoitteet kilpailut keskenään sekä 5G että digitaalisen koilun umpeen kurominen kyllä edistävät asioita. Yksi niistä ei sulle toista pois. Ja on tärkeää, että päätöksentekijät tekevät sellaista politiikkaa, joka on johdonmukaista investointien osalta ja myös taajuusalueiden osalta esimerkiksi voidaan todellakin vaikuttaa ihmisten elämään myönteisellä tavalla ja parlamentin rooli tässä on todella tärkeä. Te olette kansan ääni ja erityisesti sen kansanosan ääni, jonka ääntä emme kuule, koska he eivät pääse yhteyteen muihin, koska he eivät ole eh, tietoisia näistä päätöksistä ja niiden tekemistä. Meistä olisi hienoa auttaa teitä tulevassa politiikan teossa. Kiitos. Tässä näemme paljon pieniä aurinkopaneeleja monien talojen lisäksi ja television käyttämiseksi. Bogdan, sinä laadit tästä mietinnän, mihin tämisessä ja talouden kilpailukyvyn lisäämiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi. Digitalisointi kasvaa josta ilmoitettiin viime vuonna koska tätä, tätä digitaalistrategiaa. Parlamentti päätti laatia tästä tärkeästä aiheesta mietinnön varten. Henkilökohtaisesti minulla on sellainen vaikutelma, että puhumme kehittyvistä, mai, kehittyvistä maista, mutta näemme, että digitalisointi tarjoaa paljon mahdollisuuksia varten. Henkilökohtaisesti minulla on sellainen vaikutelma, että puhumme kehittyvistä, mai, kehittyvistä maista, mutta näemme, että Digitalisointi tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta meillä on myös eurooppalaisia ongelmia ja tämä viimeinen, viimeinen kommentti 5 g ja 3Gstä. Meillähän Euroopan unionissakin ongelmia vielä päästä internetiin ja kaikkialla tähän 5G tai 3G-verkkoon. Tämä näyttää, että tämä on todella globaali ongelma, mutta tarjoaa mahdollisuus. Esimerkiksi nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Nyt olisi hyvä kuulla varjoesittelijöitä. Kollegoita on aika vähän paikalla tänään tässä kokouksessa. Tietenkin olisi mahdollisuudesta ja kiitän puhuja Tunnemme toisemme, että tämä oli jokin tärkeä asia. Minulla oli muutama kysymyskin täällä, mutta olen jotenkin vastauksia suista, terveydenhuollosta, uusista työpaikoista ja niin edelleen. Tämä kaikki osoittaa, että täällä on todellisia mahdollisuuksia. Meillä on yksi esittelijä paikalla. Enrique Guerrero. Kesä. Uh, Kiitoksia tästä hyvin laajasta esityksestä. En minäkään tätä lohkoketjuhommaa oikein ymmärtänyt, mutta tämä nyt on joka tapauksessa termi, jota yhä useammin kuulen alitajunnassa, niin se kuitenkin on liitetty enemmän oli valuuttaan, niin todella sanoin. No, tämän pienen epäselvyyden lisäksi No, Bogdan varmasti voi kuvitella, että minua kiinnostaa aivan erityisesti se, että humanitaarinen lähestymistapa monia näkökohtia. Jos muistaa, että maailmanlaajuisessa humanitaarisessa huippukokouksessa yksi näistä otsikoista kuului innovoivat toimenpiteet, joilla auttaa humanitaarisella tavalla ihmisiä. näin Nämä innovoivat toimenpiteet terveydenhoitoa tai rahoitusta. Esimerkiksi korttimaksuja varten sen sijaan, että annettaisiin suoraan elintarvikkeita ja näin voitaisiin nopeammin ja joustavammalla tavalla, että humanitaarisessa kriisissä olevat usein kärsivät digitaalisesta kuilusta. Heillä on heikommat mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia välineitä ja mahdollisuuksia. Pakolaiset kuuluvat tähän joukkoon myös jotkut haavoittuvassa asemassa olevat teissä, kun tapahtuu katastrofeja ja niin edelleen. Ja tällaisissa tilanteissa digitalisointi, digitalisaatioon liittyvä teknologia voi olla hyvin merkittävä. Sitten naisten roolista. Kaikki humanitaarista apua koskevat viittasitte täällä jo terveydenhoitoon. On ihan selvää, että tietyissä ilmasto-olosuhteissa riskinarviointi, esimerkiksi tornadoiden pyörämyrskyjen ja suurten myrskynalta ehkäistä esimerkiksi maanjärjestöjä ei voida aivan ennakoida, mutta esimerkiksi tulivuoren purkaukset antavat paljon äh, ennakkomerkkejäkin, niin se on mahdollista joissakin tapauksissa. Näin voitaisiin myös mahdollistaa, kunhan saamme sinulta ensimmäisen mietintöluonnoksen luonnoksen niin voimme sitten tarkastella humanitaarisestakin näkökulmasta ja teemme sitten yhteistyötä ja voimme sitä mahdollisuuksien mukaan vielä mm, rikastuttaa siitä lähtien, että kautta voidaan tarjota vastauksia humanitaariseen kriisiin, olkoon sitten kysymyksessä luonnonkatastrofit tai selkkaukset jossakin tietyssä konfliktissa esimerkiksi voitaisiin ajatella, että voitaisiin välittää tietoja siitä, mistä päästään pakoon, missä on humanitaarinen. Okay, thank you very much. I'm gonna ask... Kiitos oikein paljon. Ja nyt käyn nyt Erik Boomin puoleen Euroopan komissiosta. voisita Eli kyseessä ovat eh, kaupungit, paikallisviranomaiset ja infrastruktuuri. Uh- Kiitoksia. Olen varayksikön päällikkö yksikössä, joka käsittelee monia osa-alueita. Tietystikin tänä päivänä puhutaan digitalisoinnista, mutta myöskin kaupungit muodostavat myöskin uuden dynamisen tilanteen, kun tarkastellaan infrastruktuuria, päätösviranomaisia ja digitalisoimitesta. Esittelijä Bogdan Venta, arvon jäsenet, arvot panelistit ja naisten herrat. Olen erittäin iloinen siitä, että olen täällä tänään puhumassa DEFCO-pääosaston nimessä – komissiosta. Pidämme hyvänä sitä, että tämä mietintö nyt ollaan laatimassa. Tietystikin olemme valmiina myötävaikuttamaan aina kuin vain mahdollista sen syntymiseen, mikäli salitte esittelijä. Milloin minä teen yhteistyötä teidän kanssanne? Tämä pätee myöskin Connect-pääosastoon. Paikalla on kollega yksiköstäni, mutta myöskin äh, Lars Irke, joka tulee Connect-pääosastolta. Espanjaksi voi sanoa, trabajando. Espanjaksi voi sanoa myös, että teemme hyvin läheistä yhteistyötä DG Econ kanssa digitalisaatio tiimoilta juuri näistä syistä, jotka te mainitsitte. Me teemme yhteistyötä pääosaston kanssa ja on paljon aloitteita, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia tällä hetkellä. Minulla ei ollut tätä nyt tässä periaatteessa sanottavana, mutta halusin kuitenkin sen mainita ja mekin voimme antaa oman panoksemme ekokollegojen kanssa tähän valmistella olevaan esitykseen. Ja uudelleen englannin kielelle, kun tartutaan digitaaliseen vallankumoukseen, se on erittäin tärkeää meille kaikille. Nyt tämä on hyvin heijastanut sekä Euroopan unionin sisämarkkinastrategian että myöskin ulkoiseen politiikkaan – vaikkakin vasta vain hiljattain tämän jälkimmäiseen. Hyvä uutinen on se, että digitalisoituminen leviää nopeasti kumppanimaissamme. Se etenee vauhdilla. Siitä huomatta hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. Huolimatta siitä, että maailmallisesti katsottuna laajakaistan käyttö on halventunut siitä huolimatta. Nämä hinnat ovat liian korkeita monissa kehitysmaissa. Tilanne on erityisen vaikea kaikkein vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä saarivaltioissa, jotka ovat kehitysmaita. Lisäksi on syntynyt digitaalinen kuilu maiden sisälle. Maaseudulla ja kaupungeissa, kuten aiemmin todettiin, näiden välillä on kuilu. Lisäksi sukupolvien tai sukupuolien välinen digitaalinen kuilu on merkittävä. Digitaalinen yrittäjyys, ekosysteemi myöskin mainittiin. Tämän alan vaikea kasvaa ja kehittyä, koska julkista tukea vain vähän sääntelyesteitä on liikaa. Yrittäjyystaidoista puuttuu ja myöskin kielitaito on esteenä tässä puute. Kuinka EU sitten voisi tähän reagoida? Ensinnäkin painottaisin sitä, että pyrkimys digitaaliseen elämään kehityspolitiikan puolella ei ole mikään uusi asia. Viimeisten 20 vuoden aikana komissio on tukenut erinäisiä hankkeita, jotka liittyvät digitaaliseen alaan. Suurin osa näistä on ollut kuitenkin tällaisia satunnaisia erillisiä hankkeita. 350 miljoonaa euroa suurin piirtein on annettu digitaalialan liittyville hankkeille viimeisen vuoden vuosikymmenen aikana. 2017. Siinä tarkastellaan, kuinka digitaalisia palveluita ja digitalisoitumista muutenkin voidaan valtavirtaistaa kehityspolitiikkaan. Samalla vahvistetaan demokraattista hallintoa ja avoimuutta ja lisätään tuottavuutta ja työpaikkojen syntymistä. Tietystikin tämä vaikuttaa myöskin ihmisten, Elkainin totesi, löytyy neuvoston johtopäätöksistä viime vuoden marraskuulta. Neuvoston päätelmissä digitaalisten infrastruktuurien kehittämisen ja sähköisen hallintoon ja digitaalisen osaamisen ja digitaalitalouden vahvistamisen ja digitaalisten ekosysteemien luomisen ottaa rahoitusmahdollisuudet digitaalisten infrastruktuurien kehittämisen ja sähköisen hallintoon ja digitaalisen osaamisen ja digitaalitalouden vahvistamisen ja digitaalisten ekosysteemien luomisen ottaa rahoitusmahdollisuudet mikro, pk, mikroyrityksiä ja pk-yrityksille. Tietystikin aivan erityisesti pidämme silmällä Afrikkaa.